certain groups of extraneum. Uh, good afternoon, everybody. If I could have um, your attention, Thierry. No niin, hyvää iltapäivää. Hyvät edustajat, haluaisin tässä aloitella kokousta. Todellakin hyvää iltapäivää ja tervetuloa tähän ensimmäiseen IMKO-valiokunnan kokoukseen näistä kolmesta tällä viikolla. Mittala tapaamme tänään iltapäivällä ja huomenna meillä on kaksi kokousta mukaan lukien äänestyssessio. Meillä on siellä tärkeitä asioita. Aloitamme 9.45 huomisaamuna. 9.45 siis ja nyt vaihdan mikrofonia, koska näyttää siltä, että jos käytän toista mikrofonia, niin näen internetissä paremmin. Ja toivon, että tämä on hyvä muutos siis 9.45 äänestys huomenna tiedoksi jäsenille. Ja sitten huomenna iltapäivällä kolmesta viiteen meillä on tärkeä kuulemistilaisuus yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamisesta. On direktiivi aloite. Toivon, että monet teistä pääsevät sinne paikalle. Nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi ihmiset, jotka kuuntelevat meitä netin kautta. Ja voin kertoa teille, että Brysselissä on hyvin kostea iltapäivä ja toivomme vähän auringonpaistoa. Paistetta tässä salissa meillä sattumusin on ikkunakin, toisin kuin monissa muissa saleissa, joissa työskentelemme, joten teiltä sää kyllä näkyy. Uh, on uh, formal, uh... Siirtyäkseni nyt näihin muodollisuuksiin. Te tiedätte, että kokous lähetään suorana verkossa webstreaminä. Me olemme saaneet äh, Liettuan valtuuskunnalta hyvin mielenkiintoisen raportin koskien Liettuan puheenjohtajuus kauden ohjelmaa. Nyt se on englanniksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi ja espanjaksi saatavilla. Tämä on hyvin mielenkiintoinen. Ilmeisesti myöskin meidän verkkosivuillamme saatavissa sitten 7. toukokuuta kokouksemme pöytökirjat ovat saatavilla, ellei mitään huomautuksia niitä koskien jäseniltä tule. Ne on hyväksytty tai katsotaan hyvät, hyväksytyiksi. Siirrymme nyt julkiseen ajantasaistamiseen. Tämä on jatkuva prosessi, jota käymme Irlannin puheenjohtajuuskauden aikana. Aloitimme työn jo ennen joulua. Kyseessä on trilogi, trilogien seurantatyö. Pyydämme esittelijät esittelemään asiansa nyt Venue Tarabella Jyvään. Minulla on ilo teidät toivottaa tervetulleeksi. Minä itsekin kerron sitten omasta mietinnöstäni ja puhun edustaja Roituvan puolesta. Eli nyt jos saisimme kollegoilta lyhyet esittelyt tämänhetkisestä trilogitilanteesta, voisin antaa edustaja Venjulle, varapuheenjohtaja Venjulle ensimmäisen puheenvuoron. Hänellä on hyviä uutisia nyt ähm, ammattipätevyyteen liittyvistä neuvotteluista. Olkaa hyvä. Oui, monsieur le président, merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kyllä voin varmaankin kertoa, että meillä on hyviä uutisia viime trilogin lopulta, tai ainakin luulimme, että se olisi ollut viimeinen. Se pidettiin viime keskiviikkona, käsittääkseni sekä neuvosto että komissio, että me parlamentin puolelta ja haluan teitä kaikkia kiinnittää, jos olette paikalla. Todellakin annoimme hyvin eurooppalaisen näkemyksen tulevalle sukupolvelle ja sitäkin seuraavalle sukupolvelle kaikki ovat ponnistelleet ahkerasti ja olen tästä hyvin tyytyväinen. Haluaisin lyhyesti kertoa niistä asioista, jotka ovat vielä kesken. Tämä alo- ammatillinen kysymys, sinne saatiin riitettäviä määräaikoja ja voidaan täydentävän koulutuksen sattuessa pidentää määräaika. Sitten saimme taattua se, että ammattilaisten kannattaa ottaa huomioon ennen tämän ammattilaiskortin käyttöönottoa. Tämä on tärkeä väline kansalaisuuden, eurooppalaisen, Euroopan kansalaisuuden kannalta ja erityisesti kun nuoret pyrkivät ulkomaihin töille. Sitten tämä osittainen pääsy jäsenvaltio voi yleisestä syystä yleisen edun takia tästä kieltäytyä ei kestä tiettyihin ammattilaisiin soville. Sitten yleiset järjestelmät, mitä tulee näihin palvelutarjoajiin, mitään poikkeuksia ei tehdä tällä kohdalla, mutta e, ammattikokemus siirtyy kahdesta yhteen vuote, vuoteen kymmenen vuoden ajalta sitten ylioppilasstutkintoa olemasta tutkinnosta ei voida kieltäytyä taataan lisää joustavuutta ja lisää kompensaatiota. Olemme myöskin taanneet, että tekstit pitää toimittaa hyvin nopeasti vastaanottavan viranomaisen pyynnön mukaisesti maks 6 kuukautta koulutuksesta jäsenvaltioiden on taattava, että ne, jotka hyötyvät automaattisesti pätevyyden tunnettamisesta, niiden on annettava on suostuttava jatkokoulutukseen. Tämä on erittäin tärkeä tietyillä ammattialoilla. Lääkärin osalta peruskoulutus viisi vuotta, noin 5000 tuntia. Mikäli koulutus on pidempää, se voidaan säilyttää. On tehtävä vielä täsmennyksiä viimeisessä teknisessä kokouksessa, joka on huomenna. siellä on tietyt erikois kysymykset mukana. Ja vähimmäiskoulutuksen aika olisi näissä tapauksissa neljä vuotta sairaanhoitajista. Sisällössä ei ole enää ongelmia, koska IMKO, neuvosto ja komissio ovat samaa mieltä. Aika raskas taistelu tässä oli ja loppujen lopuksi saatiin, saatiin hyvin, hyviä tuloksia aikaan. Et, eläinlääkäri alalta päästiin hyvin tuloksiin. Kätilöiden osalta saatiin 12 vuotta yleiskoulutusta läpi ja tietojen päivittäminen. Tähän otettiin muuta viittaus, mukaan viittaus farmakologiaan ja itsenäisiin toimintaan. Saimme mukaan myös 4600, 000, 4600 koulutus koulutusvähimmäisvaatimuksen. arkkitehdit edelleen. Tähän on harjoittelukasvia liittyviä erityismääräyksiä. Tämän koulutuksen laadi, laadusta tässä oli suuria vaikeuksia loppujen lopuksi. Delegoidut säädökset säilyivät ja otetaan huomioon ammattilaiset niiden laatimisessa. Jäsenvaltioilla on opt-out tietyin ehdoin. Yhteisiä puitteita voitaisiin soveltaa tiettyihin ammattialoihin automaattisesti, että tätä vaadittiin vahvasti. Sitten kielitestit, ne pitäisi rajoittaa yhden jäsenmaan kielen tuntumiseen ja ne, on hyväksyttävä sen mukaan, missä henkilö haluaa harjoittaa ammattia. Testit olisi tehtävä testien jälkeen harjoittelukausista. Ne on automaattisesti tunnustettava, mikäli ne on tehty muissa jäsenvaltioissa ja ne on huomioittava – jos ne on tehty kolmannessa maassa. Harjoittelukausien sisältö ja tavoitteet on etukäteen kirjallisesti ilmoitettava. Sitten varoitusjärjestelmä, tietojen suojelu ja unohdetuksi tulemisen oikeus on taattu. ja myös alakäisesti todettiin tiettyjä seikkoja sitten automaattisesta tunnustamisesta, tunnistamisesta delegoidut säädökset otetaan käyttöön, kun päivitetään automaattiseen tunnistamiseen kuuluvien ammattialojen seikkoja paitsi sairaanhoitajien kohdalla. Komissiolla ei ole niin suurta pakkoa hyväksyä näitä nykydirektiivistä. Todetaan, että muutos, muutoksilla ei pitäisi olla mitään vaikutuksia jäsenvaltion lainsäädäntöön. Niin tämähän voisi periaatteessa kaikki pienikkeen muutokset tehdä tyhjäksi. Täytäntöönpanon seurantaa vahvistettiin myös erityisesti mitä tulee uusiin säännöksiin ja uusiin pätevyysluetteloihin sairaanhoitajien osalta. Pääsimme käsittääkseni melkein odottamattomankin hyvin tuloksiin. Olivat erittäin tyydyttäviä, kun ajatellaan millaisen mandaatin te minulle annoitte sekä varjoesittelijöille. Mä näin täällä varjoesittelijöitä, haluaisin kiittää heitä erittäin myönteisestä yhteistyöstä. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä kolmen toimielimen välillä ja haluaisin vieläkin korostaa, kuinka sitoutunut Irlanti puheenjohtajavaltiona oli tähän tässä asiassa. Sen rooli oli ratkaiseva. 8.9. heinäkuuta äänestetään tässä ja toivon, että tulkitsette asian myönteisesti. Luotan teihin ja kiitän luottamuksesta. Kiitän puheenjohtajakin siitä, kuinka hän johti trilogeja. Kiitos. Uh, good. Well, thank you very much for your leadership. Kiitoksia paljon. Kiitoksia teidän johdostanne. Tämä auttoi meitä pääsemään hyvään lopputulokseen. Oliko kysymyksiä? Menettely tapa on sellainen, että me odotamme Irlannin virallista kirjelmää, joka kertoo, että neuvosto nämä tulokset hyväksyy ja toivottavasti saamme sen ensi viikon kokoukseen mennessä, jotta voisimme sitten hyväksyä virallisesti valiokunnassa, ottaa hyväksynnän valiokunnan viralliselle esityslistalle ja sitten toivottavasti saamme kaikki kieliversiot valmiiksi, jotta asia voitaisiin käsitellä syyskuun täysistunnossa. Valiokunta aloitti jo vuonna 2009 työt tämän asian parissa. Meillä oli oma työryhmämme ja oma äh, mietintömme, joka laadittiin jo tuolloin, ja olemme erittäin tyytyväisiä. Tämä kova työ on nyt tuottanut hedelmää ja on ollut erittäin tärkeää saada aikaan näitä ennestysaskelia eurooppalaisten kansalaisten eteen. Kiitoksia Bernadette. Nyt siirrymme nopeasti. Voisin kestellä kaksi asiaa itse. Ensinnäkin haluaisin kertoa teille, että olemme lopultakin saaneet huvialusten ja henkilökohtaisten veneiden suhteen niitä käsittelemään direktiivin suhteen edistystä aikaan toimeenpanosäädösten, delegoitujen säädösten suhteen sopimus on olemassa. Te äänestätte asiasta huomenna ja neuvosto on lähettänyt kirjelmän, jossa vahvistaa neuvottelutuloksen hyväksymisen. Kiitoksia paljon kärsivällisyydestä tässä asiassa. Tämä on vaatinut vuoden, että pääsemme tähän tulokseen. Sitten edustaja Roitovan mietintö, uusi lainsäädännöllinen puitteisto. Tämä on melko monimutkainen asia, kuten tiedätte. Hän olisi halunnut tulla itse paikalle, mutta ei päässyt paikalle, joten minä kerron hyvin lyhyesti asiasta teille itse. Jos muistatte, hyvät kollegat, tämä on linjoilla uusien direktiivien kanssa, joita on päivitetty Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen, ja me myöskin halusimme tässä käsitellä yksityiskohtaisesti näiden asioiden toimeenpanoa paljon tehokkaammin. Tässä on kahdeksan direktiiviä, jotka ovat melko teknisiä kysymyksiä jokainen meillä on tässä mittauslaitteiden ja nostolaitteiden suhteen säädöksiä. En nyt mene yksityiskohtiin. Lopulta pääsimme neuvoston kanssa kaikissa asioissa yksimielisyyteen ja nämä tullaan tuomaan vuoden 2008 tuotepaketin kanssa samoille linjoille. Te olitte aikaisemmalla kaudella mukana työssä sitä koskien ja meillä oli myöskin hissejä koskevia erityisvaatimuksia, terveys- ja turvallisuusvaatimuksia luonnollisesti, ja me olemme nyt sopineet siitä, kuinka toimeenpanosäädökset tulee toteuttaa, mikä valiokuntien rooli on ja kuinka voimme suojata Euroopan parlamentin asiantuntijoiden pääsyn työryhmien kokouksiin, kun ne tarkastelevat kaikkia näitä lainsäädännön osia, kuten monet tietävät. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää. On tärkeää seurata lainsäädäntöä ja sen toimeenpanoa. Edustaja Roitova oli erittäin iloinen siitä, että saattaa suositella tätä mietintöä. Ja saamme pian Irlannilta kirjelmä, jossa se vahvistaa neuvoston hyväksynnän. Oliko huomiota? Eli huomiota ole, voimme siirtyä seuraavaan asiaan. Meillä on vielä kaksi direktiiviä, jossa hyvin aktiivisia neuvotteluja on käynnissä ja meillä on vielä kaksi neuvottelukokousta ennen kuun loppua. Nyt Mark Tarabella voisi julkisiin hankintoihin liittyen aloittaa. Ja sitten Philippe Juvin. Jos voisitteko lyhyesti puhua, Mark, ole hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin juuri sanotte, kaksi uutta kokousta on tulossa trilogilla 25. päivä 14-17 julkiset hankinnat ja sitten 27. päivä kello 20-23 ja sitten vielä yhteinen trilogikokous julkiset hankinnasta ja 21. päivä siis on nyt perjantai-aamuna ja koski myös toimilupia viime torstaina Strasbourgissa 13. päivällä viimeinen trilogi, sekin oli yhteinen trilogi. Mukana olivat ähm, Philippe Jouvin ja minä esittelijöinä ja varjoesittelijänä direktiivinä julkiset hankinnat ja toimiluvat. Viimeisestä kokouksesta neljä kokouksesta yh, yh, julkisen julkisen yh, yhteistyö, alvihankinnat, varatut markkinat, peri, yleiset periaatteet, julkisen sektorin yhteistyötä neuvostoon lähetetty parlamentin kantaa ja hyväksyttiin kompromissi, jossa viitataan joko liikevaihtoon tai toiminnan määrään, jonka perusteella lasketaan 80 prosenttia. Tämä voidaan hyväksyä kompromissina. Jokotetaan mukaan siis toiminnan määrä tai liikearvo, koska näitä ei aina voi kovin täsmällisesti arvioida ja tästä syystä jätettiin tähän hieman joustavuutta. Ensimmäisessä yhteisessä trilogissakin todettiin, että tämä vastaa tarvetta koordinoida erilaisia kantoja, mutta myös sitä, että meillä olisi välineitä, joilla voidaan tämä 80 prosenttia laskea. Kohtaan yksi A tehtiin lisäys. Tämä tiedettiinkin jo neuvostossa. Hyväksyttiin tätä Grand Model Control. Tästä jo keskusteltiinkin. Kohdat 44a koskevat horisontaalia yhteistyötä. Olemme aika tyytyväisiä, että sen on päästy eteenpäin. Poistettiin muun muassa adjektiivi genuine, jolla viitattiin yhteistyöhön sekä englanninkielinen ilmaisu carrying out jointly the public service tasks and involving mutual rights and obligations of the parties. Tämä vastaa oikeuskäytäntöä ja parlamentin kantaa Tämä ilmaisu tietenkin saattoi jo aiheuttaa ongelmia horisontaalisessa yhteistyössä julkisten viranomainen kesken. Sitten toinen kohta, alihankinta. Voidaan olla tyytyväisiä siitä, miten neuvosto on mennyt eteenpäin tämän, tämän artiklan kohdalla, artikla 71, 41 muistaakseni toimiluvissa, mutta julkisessa hankinnassa artikla 71 Siinä vastattiin parlamentin huoleen, jo se hyväksyttiin tässä Inkovaliokunnassa enemmistöllä 24. joulukuuta, ei vaan 18. joulukuuta ja 24. tammikuuta, 24. joulukuuta, ei se täällä äänestetä, kun muutakin tekemistä Tuolla viitattiin äh, tähän, tähän artikla äh, artiklan 15.2, viittaus on edelleen selvä, mutta siellä on vielä kiistanalaisia kohtia joita eri tavalla arvioidaan ja joitakin en arvosteta ollenkaan. Esimerkiksi kohdassa viisi vaikuttaa ilmeiseltä, että luonnos on monimutkainen. Tämä on yleinenkin kannanotto, on sanottava näin. Neuvoston uudelleen laatimiset ovat usein vielä monimutkaisempia kuin mihin me kompromississa parlamentissa pääsimme. Neuvosto yhtäältä haluaa vähentää tiedotusvelvoitteita, taloudellisista toimijoilta, mutta toisaalta neuvosto tuo niitä taas takaisin kiitti tuolta erityisehtojen kautta. Kompromissitekstissä vaaditaan, että taloudellisen toimijan annettavat tiedot on annettava alihankkijoille. Parlamentin tekstissä sanotaan, että näin on tehtävä koko alihankintaketjun kohdalla. On loppujen lopuksi ei oikein tiedetä, kuinka sääntöjä olisi sovellettava, miten näitä neuvostosääntöjä pitäisi soveltaa. Tämä ei ole meidän pyrkimyksemme, haluamme selkeän tekstin, joka on selvästi eh, kirjoitettu, eikä, pidä, eikä se ole pelkästään byrokratia, vaan sillä se olisi tehokasta ja avoimuutta lisäävää toimintaa hankintaketjussa ja toivon, että alihankintaketjut lyhenisivät sitten kohta kuusi tässä artiklassa. Siihen on tehty nyt Mm, siihen neuvosto on tehnyt muutoksia, mutta pelkäänpä, että ei oikean suuntaan. Neuvoston ehdotuksessa luonnoksen, luonnoksessa kohdassa kuusi ne, sanotaan, että ne jäsenvaltiot, joilla on jo tällainen vastuuketju alihankinnassa, niiden on varmistettava, että noudatetaan artikla 15.2 No, arvostan kyllä viittausta artiklaan 15.2, joka osoittaa kuinka tärkeänä tätä artiklaa voidaan pitää sanoilla perustavaa laatua olevaa ja tästä voidaan olla tyytyväisiä, mutta ei tästä pidä olla erityisen riemuissaan, koska tämän kohdan myötä, niin kuin neuvosto on nyt sen kirjoittanut, on varna, että ne valtiot, joilla on jo tiettyjä sääntöjä, niin, niin niiltä pyydetään niitä vieläkin tiukentamaan. Sen sijaan ne, joilla ei ole mitään vastuujärjestelmää alinhankintaketjussa, niin ne, niiltä ei jatkossakaan sitä edellytetä, joten tässä on eri säännöt eri toimijoille. Tämä on aika ristiriitaista, enkä ymmärrä, että tällaista voitaisiin hyväksyä, kun kuitenkin halutaan rakentaa tehokkaammat yhteismarkkinat ja niin, että meillä siellä sääntöjä, jotka lähentyvät lähentyisivät toisiaan ja muistuttaisivat toisiaan yhä enemmän, joten olisi tärkeää, että neuvonto huomioi tämä. Joko en ottaisi aikaisemman kohdan kuusi, mm, joka on nyt hyvin muotoiltu mukaan, tai sitten par- parlamentin sanamuodon, jossa puhutaan vähimmäisestä standardista eurooppalaisessa alihankinnassa. Sitten kolmas kohta varattu hankintasopimus artikla 17.2 neuvoston on mahdoton hyväksyä, koska sillä pyritään tiettyjen sektoreita kattaa, jotka tulevat yhdistyneestä kuningaskunnasta. Ei voida hyväksyä tilannetta, jossa, jossa tarkoitetaan vain tiettyjä sosiaalisia palveluita, jotka, pitää, jotka voisi ulkoistaa mm, julkiselta sektorilta. Tässä artiklassa ei oteta huomioon laajempaa kontekstia ja taloudellisia toimijoita sosiaalisessa kontekstissa. Tämä on kohta, jota ei voida hyväksyä. Olemme tarkastelleet komission ehdotusta, jonka mukaan olisi tällaiset varatut hankkeista sopimukset eh, näille sektorille. Eh, tästä on artikla 76a ja se menee oikeaan suuntaan. 76b sen sijaan selvästikin on sama sanamuoto kuin kohdassa 17.2 tällä hetkellä, joten olisi vielä muotoiltava tätä uudelleen. Neuvostolle vaikuttaa siltä, että tämä tarkastus on aika tärkeä ja siellä on vahvaa painostusta, mutta ehkä olisi, voisin ottaa askeleen heitä kohti, mutta 76 76b voisi olla jonkinlainen varaventtiili näillä varatulla hankintasopimuksen alueilla. Ja sitten 15. Kaksi yleiset periaatteet. Tästä on paljon keskusteltu ja siitä se oli tärkeää. On tärkeää saada tähän liittyy todella työmarkkinasopimukset, työehtosopimukset IMKO valiokunnassa aika laajalla enemmistöllä on tätä tuettu. No tätä vielä työstetään, tapaamme uudelleen, sitä on työstetty paljon ja toivon, että nämä kolme tulevaa trilogia mahdollistavat sen, että saamme tällä puheenjohtajakaudella valmiiksi tämän paketin, ja kuten Verniokin tuolla toivoi. Mutta vielä tässä on työtä tehtävänä. Erityisesti neuvoston olisi lähennettävä parlamenttia, koska näin toisinkin päin on tapahtunut Tämä oli selkeä viesti sekä julkiselta että yksityisiltä taloudellisilta toimijoilta. Anteeksi vain, kun olin vähän pitkäsanainen. Pyrin kuitenkin mahdollisimman tarkkaan kertomaan siitä, mitä viime torstaina Strasbourgissa puhuttiin. Um, Tämä oli varmastikin hyödyllistä, olen sitä mieltä. Puheenjohtajana minusta tuntuu, että tässä todellista edistystä alkaa syntyä, sillä neuvostosta saamme tekstin. Ja kyseessä ovat nyt vaikeat poliittiset kysymykset. Philip Jyvä, haluaisiko sinä vielä käyttää puheenvuoron? Olet myöskin neuvottelussa mukana. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin lainata Paul Valeria, joka sanoi, että monimutkainen on mahdoton käyttää. Tässä meidän tulisi pyrkiä direktiivin suhteen siihen niin, ettei se olisi liian yksinkertainen eikä toisaalta liian monimutkainen mahdoton käyttää. Usein minä olen ollut hyvin ankara neuvostoa kohtaan, sillä on ollut tapana sanoa, että ottakaa tai jättäkää neuvosto tulee kokoukseen, eikä halua neuvotella ensimmäisestä aloitteesta, vaan parlamentin viimeisimmästä kannasta ja olen tyytyväinen, koska olen yleensä ollut ankaraa neuvostoa kohtaan, mutta nyt neuvosto on muuttanut todellakin asennettaan ja puheenjohtaja maa on tehnyt todellisia ponnistuksia, että saisimme näitä tärkeitä asioita koskien edistystä aikaan. Asiat siis etenevät varmasti, mutta hitaasti että trilogikokouksia on nyt 20. ja 25. kesäkuuta suunnitelmissa julkisia hankintoja käsittelevien kollegoidemme kanssa. Asiat ovat hyvin nopeasti tässä edenneet. Avoimia kysymyksiä meillä on vielä olemassa. Ensinnäkin tämä kynnystaso, olemme vielä erimielisiä sen suhteen. Sitten poissulkemiskriteerit artikla 36, niiden suhteen varmastikin löydämme lähestymistavan tekninen kysymys sitten liittyen menettelytapa varmennuksiin. Meillä on erittäin eriäviä mielipiteitä, mutta varmaankin löydämme yhteisen lähestymistavan. Parlamentti pohtii sitä, että tällä hetkellä nykyinen teksti tekisi mahdolliseksi asian, jota emme toivo, nimittäin sen, että meillä olisi loputtomia ketjuja näitä hankintasopimuksia. Sitähän ei kukaan halua, joten meidän tulisi tarkentaa asioita vielä, mutta se varmastikin onnistuu. Suuri ongelma liittyy artiklaan kahdeksan direktiivissä sektorikohtaiset poissulkemiset. Tässä neuvostolla ei ole paljonkaan liikkumavaraa, sillä jokainen jäsenmaa on asettanut omia sektoriaalisia poissulkemisehtoja, jotka rajoittavat asioita melko tiukoilla markkinoilla. Meidän pitäisi saada globaali sopimus niiden suhteen aikaiseksi. Sitten sekä sopimukset, artiklat, äh, artikla 18, varmaankin pääsemme pian yksimielisyyteen, sitten artikla 11. Sen suhteen etenemme nopeasti, varmastikin pääsemme sopimukseen artikla 11a. Tätä me parlamenttina ehdotimme ja pyrimme käsittelemään veteen liittyviä erityiskysymyksiä, jotka ovat tärkeitä eräissä jäsenmaissa. Siihen liittyy seuraavanlaisia vaikeuksia. Tekstiä on muokattu pikkuhiljaa niin, että kaikki mukana olleet ovat antaneet oman kantansa ja teksti on edennyt sellaiseen suuntaan, joka, joka nostaa esiin nyt kysymyksiä. Meidän tulisi pyytää, että komissio tarkistaisi, ettei tässä olla luomassa jonkinlaista oikeudellista hirviötä ja menemässä liian pitkälle, ettei meillä ole syntymässä järjestelmää, joka yksityistäisi julkista sektoria ja sulkisi markkinoita täysin, eli tämä on siis artikla 11a. Sitten äh, julkiset hankinnat ja artikla 15. Mark puhui siitä erittäin paljon, en puhunut siitä siis itse. Sitten horisontaalisen yhteistyön suhteen meillä on hiukan synkkiä säveliä. Meidän tulisi keskustella asiasta vielä. Meidän tulisi tässä nyt äm, siirtyä lähemmäs tuomioistuimen ennakkotapauksia ettei tästä tulisi tällaista merkillistä sekasikiötä. Meidän tulee myöskin korostaa sitä, että neuvosto on edennyt asiassa. Aluksi se ei halunnut mitään ja nyt se on päässyt jopa hyvin pitkälle alkuperäisistä kannoistaan ja lähentynyt meitä. Sitten myöskin alihankinta. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että teksti suurelta osalta poistettiin ähm, julkisia hankintoja ja hankintasopimuksia liittyen niihin liittyen. Olemme siis saaneet paljon edistystä aikaan, kuten Mark sanoi. Sitten tässä on yksi kohta, johon Mark viittasi. Nämä mm, varatut hankintasopimukset, yhteiskunnalliset palvelut. Tässä meillä on erilainen lähestymistapa. Mahdollisesti minua huolestuttaa artikla joka käsittelee sosiaalisia yrityksiä, sillä me emme ole missään määritelleet sitä, mikä tällainen sosiaalinen yritys on. Ja kun neuvoston tekstissä sanotaan, että sosiaalinen yritys on yritys, joka toimii yhteiskunnan tai yhteisön eteen. Minä en tiedä, kuinka nämä englanninkieliset societal ähm, tai kuinka tämä sosiaalinen sana esimerkiksi kääntyisi englanniksi mitä tällä tarkoitetaan, mutta mutta tämä 76a voisi olla vaarallisempi kuin 76b, sillä tässä on tulkinnan suhteen epävarmuutta. Mutta asiat todella sujuvat hyvin. Trilogi on ollut hyvin pitkä viime kerralla. Emme saaneet kaikkia asioita päätökseen. Meillä on ehkä nelisen vaikeaa asiaa. Nämä kynnysarvot, julkiset hankintasopimukset, erityistapaukset, vesi ala ja sitten lisäisin tähän vielä nämä varatut hankintasopimukset. Mutta voimme olla varovaisen optimistisia. Kiitoksia. Good. Well, thank you both very much for those. Paljon kiitoksia näistä kommenteista. Toivottavasti nämä tiedot olivat kollegoille hyödyksi. Onko kommentteja? Edustaja Steiner, olkaa hyvä. Kuulin, että seuraavat trilogit olisivat 21. ja 25. kesäkuuta. Onko se muiden, molempien asioiden osalta oikein? They are meeting on Friday morning. Meillä on poikkeuksellisesti kokous perjantai-aamuna. Tämähän ei ole tavanomaista, mutta tarvitsemme lisäaikaa. Ja esittelijät ovat äh, näin jo teille kertoneet. Meillä on erittäin paljon yksityiskohtia, jotka tulee käydä läpi ja molemmilta esittelijöiltä kuulitte, kuinka olemme hyvin monimutkaisia yksityiskohtia näistä kokonaisuuksista joutuneet setvimään. Meidän täytyy myöskin tehdä asioista sellaiset, että ne ovat viranomaisille ja eri toimijoille, erityisesti pk-yrityksille, ymmärrettäviä ja selkeitä tässä esittelijöille, varjoesittelijöille voisin myöskin sanoa, että äh, me olemme tehneet äh, arviointia komission vaikutusten arviointin perusteella PK-yrityksiin liittyen. Ja tämä tutkimus on nyt julkaistu. Me olemme sen lähettäneet komissiolle ja se on saatavilla. Ja halusin tämän mainita aivan julkisesti, sillä mielestäni on tarpeen tuoda huomiota sille, että PK-yritysten täytyy voida osallistua erilaisin tavoin alihankkijoina, esimerkiksi niin, että hankintasopimuksia jaetaan useampiin osiin. Nämä asiat ovat sellaisia, joissa teemme yhteistyötä. Hyvä, paljon kiitoksia tästä on erittäin tärkeää, että me käymme julkista keskustelua näistä kysymyksistä, joten yritin antaa, kuten aina, hiukan aikaa tälle. Sitten siirrymme seuraavaan asiaan. Esityslistalla kyseessä on päätöslauselman luonnos, jota Valiokunnassa on valmisteltu digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisen suhteen. Tässä konteksti, kuten tiedätte, on sellainen, että neuvosto on tehnyt kolme ja puoli vuotta sisämarkkinakysymysten parissa töitä. Meillä on ollut jatkuvia työryhmien kokouksia joka viikko ja joka kuukausi. Ja monet teistä, edustaja Corredo Campos erityisesti, ovat osallistuneet näihin kokouksiin ja monet muutkin jäsenet ovat olleet mukana. Tämä prosessi tähtäisi siihen, että parlamentti antaisi päätöslauselman, jota käsiteltäisiin täysistunnossa heinäkuussa ja me myöskin pyysimme monia muita valiokuntia antamaan omia ajatuksiaan meille. Me olemme saaneet erittäin hienoja, korkeatasoisia tarkistuksia sekä oikeudellisten asioiden kulttuuri, työllisyys että liikennevaliokunnilta ja teollisuusvaliokunta ja kansainvälisen kaupan valiokunta olivat mukana ja teollisuusvaliokunta on tehnyt omaa päätöslauselman luonnostaan myöskin liittyen telekommunikaatioalaan. Jos käsitin oikein viime kokouksen, viime viikon kokouksen perusteella nyt meillä on tarkoitus heinäkuun torstai-aamuna käydä keskustelua täysistunnossa digitaalisista sisämarkkinoista. On hyvä, että tämä asia on näin suuresti esillä esityslistalla. Nyt tämän päätöslausuman suhteen huomenna tarkoitus on seuraavanlainen. Minä ja kollegat ovat esittäneet tarkistuksia Joona Paaposin kanssa myöskin. Hän on nyt äitiyslomalla käsittääkseni. Ja hänelle terveistys, hän seuraa tätä kotoa. Suuret kiitokset hänelle myöskin. Me esitimme siis päätöslauselman luonnoksen ja monet jäsenet ovat esittäneet siihen tarkistuksia ja monista muistakin valiokunnista niitä on tullut ja me olemme valmistelleet neljä kompromissitarkistusta, joita on kierritetty. Tarkoituksena on tuoda esiin eri ajatuksia omista tarkistuksistamme ja eri valiokuntien tarkistuksista. Toivottavasti te voitte seisoa niiden takana. Meillä on äänestyslista, joka on valmis, joka kattaa kaikki nämä tarkistukset. Nyt Pavli Aras. Ei päässyt valitettavasti tänne, sillä hän joutui lähtemään fysioterapeutille, mutta Mutta käymme kuitenkin asiaa läpi. Teillä on nyt mahdollisuus sitä kommentteja ennen huomisen äänestystä. Edustaja Korjaito Kampos halusi kommentoida asiaa. Hän on varjoesittelijänä ja sosiaalidemokraattisen ryhmän töitä johtaneena henkilönä hän saa siis puheenvuoron ja sitten se, hänen jälkeensä muut, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Antonio Correa Campos, olkaa hyvä. Malcolm. Eh, o texto dos colegas Pablo Arias e Malcolm... Pablo Ariesin ja Malcolm Harbourin teksti on kattava ja hyvä ja heijastaa pääjohtopäätöksiä työryhmästä digitaalisista markkinoista. Meillä oli viisi kokousta vuoden alusta lähtien. Kolmen kokouksen jälkeen tehtiin paperi yhdeksän tarkistusta, joissa pyritään täydentämään ja selventämään tekstiä. Iraisia kommentteja myöskin muualta. Otetaan sisämarkkinoiden toimintaohjelmaan myöskin komission tiedonantoon kilpailuasioista. Puhutaan myös sen tärkeydestä, että täytyy tarkastella sisällön jakamista ja tasataan holistinen lähestymistapa sääntöihin ja digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämiseen täytyy myös tarkastella verkkoviranomaksien pienentämistä, ratkaisuja sähköisissä hankinnoissa, myöskin tietosuojassa. Ja nämä kaikki ovat huolenaiheita, jotka on heijastuneena tarkistuksessa tekstiin. 48 tarkistusta on tullut IMCO-valiokunnalta, joita eri ryhmät ovat esittäneet, ja 47 tarkistusta muilta valiokunnilta, joita on pyydetty antamaan lausuntonsa asiasta. Tarkistukset muilta poliittisilta ryhmiltä työ, työllisyysvaliokunnasta ja muilta valiokunnilta eivät ole ongelmallisia ja olemme myös samaa mieltä kompromissiesityksestä. 51 tarkistuksessa on jurivaliokunnan osalta, tai se on sitä esittänyt. Siinä on ongelma, joka käsittelee eurooppalaista myyntisopimusta. Euroopan myyntisopimus ja kauppa-oikeusasiat ovat tietysti positiivisia ja olennaisia, mutta asiasta täytyy vielä keskustella. Parlamenttiryhmämme ei hyväksy viittausta yhteiseen kauppalakiin ennen kuin on keskusteltu yhteisestä Envi- ja valiokuntien ehdotuksesta ja juurivaliokunta on siinä myös mukana yhteisestä kauppa-oikeudesta ja kauppasopimuksesta. Näistä syistä ehdotamme, että paras ratkaisu olisi, että ei oteta tarkistusta ollenkaan äänestysluetteloon, ja sille on hyvät perustelut, paremmat kuin hyvät perustelut siis 8 heinäkuuta lähtien vasta siitä keskustellaan, tai sitten, että täytyisi äänestää tyhjää, jotta vältetään se, että erinomainen asiakirja muuttuisi sellaiseksi, joka aiheuttaisi jakolinjoja, mikä olisi kovin haitallista. Kiitos. Okay, well, I mean that, that's... Hyvä. Tämä on varmastikin jotain tärkeää ennen äänestyksiä huomenna. Meidän ehdotuksemme on seuraavanlainen yleisesti ottaen kun aihe ei ole minkään tietyn valiokunnan vastuun alainen. Me emme siitä äänestä. Tässä oikeudellisten asioiden valiokunta on selvästi ollut tätä työtä johtamassa ja meillä on nyt mahdollisuus päättää, kuinka itse toimimme. Yksi mahdollisuus olisi äänestää asiasta huomenna ja toinen mahdollisuus olisi kuulla esittelijöitä eh, yhteisen eurooppalaisen kauppaoikeuden suhteen ja kuulla heidän suosituksensa ja jos kaikki olisi sitä vastaan, voisimme heitä sitten kun tästä. Voimme äänestää, äänestää asiasta joka tapauksessa, olisi mahdollisesti kaikkein demokraattisinta. Eli voisimme tänä iltapäivänä lähettää sähköpostin kahdelle esittelijälle ja pyydämme heidät puhumaan ennen äänestystä huomenna ja sitten katsomme kuinka toimimme, mutta on hienoa, että yleistä tukea on olemassa. Kuka muu haluaisi puhua? Engström, haluaisitko kommentoida asiaa? Haluatko kukaan muu kommentoida asiaa? Styler? Vähäjen, Gale? Engström, olkaa hyvä. Just make, make a quick, quick remark on the, uh... Nopea huomio kompromissitarkistuksista. Ensimmäisen tarkistuksen toinen osa. Siinä uskotaan, että digitaalisten markkinoiden luominen voi vähentää eroja jäsen, jäsenvaltioiden ja alueiden välillä köyhyyden torjunnassa, työllisyydessä muun muassa. Jos se voisi, olisi hienoa, kyllä joo. Mutta rehellisesti sanoen, en oikein odota, että kaikki tämä tapahtuisi vain sitä kautta, että digitaalisia jäsenmarkkinoita parannetaan. Ehkä tässä vähän liioitellaan. Niin, Tämä oli vain oma kommentti, ainoa kommenttini. You're more pessimist. I thought, no, it was... Te olette pessimistisempi. Tämä oli varovasti muotoiltu. Tämä perustui työllisyysvaliokunnan. Tässä sanotaan saattaa auttaa ylipääsemisessä. Ei tässä sanota, että ehdottomasti päästään yli. Jos haluatte tässä erillisäänestystä pyytää, voitte varmastikin niin tehdä, mutta te saatte harkita asiaa itse sitten. Tyler. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia niille, jotka ovat olleet kiinnostuneista tästä työstä. Meillä oli digitaalinen työryhmä pari viikkoa sitten ja asiakirjat ovat olleet saatavilla. Rohkaisisin kollegoja tutustumaan niihin. Tämä on ollut erittäin hyödyllistä keskustelua ja myöskin viimeinen kokous ennen kesätaukoa. On mielestäni erittäin tärkeää jatkaa tätä työtä. Kiitokset vielä esittelijälle. Haluaisin itse tuoda sähköisten e-kirjojen eh, tilanteen kappaleessa 30 esiin, niin meidän tulee tuoda esiin, kuinka tärkeää on ratkoa e-kirjojen myyntiin liittyvät kysymykset. Ja me emme halua, että tiedolla on hintaa, ihmisillä täytyy olla mahdollisuus tarjota näitä tuotteita asiakkaille, ja meillä täytyy olla äh, sertifioitu lähestymistapa tämän kysymyksen suhteen. Kyseessä on palvelu tai palvelut, ja me voimme ehkä käsitellä näitä kysymyksiä toisaalla, kun ne tulevat aina vain tärkeämmiksi. Me emme voi tietoa vaarantaa tiedon saantoa, emme voi luoda tilannetta, jossa kansalaiset eivät saa pääsyä e-kirjoihin. Olen hyvin tyytyväinen edistykseen ja torstaina Strasbourgissa tarkastelimme näitä kysymyksiä. Toivottavasti monet henkilöt tor- tulevana torstai-aamuna ovat neuvottelu kokouksessa mukana. Paljon kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä. Oliko muita pyyntöjä? Krasman, olkaa hyvä. Modi Lykekadi, joka paikalla, hänen puolestaan haluaisin sanoa muutaman sanan. Ensinnäkin herra Lykekard haluaisi ilmaista, että hän, hänen mielestään on ollut mielenkiintoista seurata työryhmän työskentelyä. Päätöslauselma kyllä tekee yhteenvetoa työryhmän työstä. Ja hienoa, että muilta MK-jäseniltä on tullut tarkistuksia, jotka ovat heijastuneet tekstissä. Mitä tulee Ample-kompromisseihin, Lökikaard mielestä ne ovat suuri parannus alkuperäisiin tarkistuksiin nähden. Kiitos. Good, all right. Well, is, uh, I'm pleased. Hyvä. Tämä on hienoa. Kaikki ovat tyytyväisiä työhön tähän asti. Oliko muita kommentteja vielä? Ellei näin ole, kiittäisin teitä hyvin paljon laajasta tuestanne tämän ehdotuksen saamasta tuesta, joka ylittää poliittiset rajat. äänestämään asiasta huomenna. Ja sitten kun koko valiokunta esitteli, että ovat paikalla, huomenna päättämme, kuinka toimimme. Pelkkä pidättäytyminen asian käsittelystä ei ole ratkaisu, sillä se menisi muutoin läpi. Meidän täytyy pyrkiä äänestämään esitys kumoon tai voimme sitten ehdottaa myöskin vapaata äänestystä niin, että ryhmät voivat päättää tai edustajat päättää, kuinka toimimme. Tulemme käsittelemään asiaa siis huomenna. Paljon kiitoksia tästä. Ja minä tulen itse olemaan Dublinissa keskiviikkoaamuna. Irlanti puheenjohtaja maana tulee digitaalista yhteiskuntaa eh, koskevan tapahtuman järjestämään kahden päivän konferenssin koskien digitaaliagendaa ja keskiviikko aamuna käsittelemme digitaalisia sisämarkkinoita. Minä toimin tuossa tapahtumassa puheenjohtajana Iranin pyynnöstä. Tartun tähän mahdollisuuteen ja uskoakseni tämä kokous tullaan myöskin lähettämään äh, internetissä webstreaminä. Eli jos haluatte seurata tätä kokousta. Se on DG informaation sivuilla ja myöskin Twitterin kautta voitte seurata tapahtumia. Eli keskiviikko aamuna voitte internetin välityksellä seurata tätä digitaalista sisämarkkinaa koskevaa konferenssikokousta. Sitten siirrymme seuraavaan asiaan, joka on hyvin tärkeää. Tätä digitaali konferenssia koskien myöskin kyseessä on Mandesin mietintö. Kun hän pääsee takaisin paikalleen, hän voikin varmastikin sen esitellä. Kyseessä on tekijän oikeuden ja lähioikeuksien kollektiivinen hallinnointi, hallinnointi ja monta aluetta kattava lisensointi. Meillä on yli 200 tarkistusta. Nyt meillä on mahdollisuus käsitellä niitä ja kompromisseja ennen huomisen äänestystä. Eli nyt antaisin toinen Mandelsille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Yeah, I was happy to... Kiitos mielelläni. Otin vastaan tarkistukset ja mielestäni meillä oli hyvä yhteistyö 44 kompromissitarkistuksen löytämisessä. Varmaankin kaikki ne voivat enemmän tai vähemmän hyväksyä. Muutama Ehkä ei, mutta ei kaikki ikinä saada mukaan. Hyvä, että Gaaler on paikalla, että hän voi myöskin puhua kompromisseista. Minulle oli tärkeintä se vahventaa oikeuksienhaltijoiden oikeuksia, että olisi yksi lasku, että käyttäjille on selkeät toimintaohjeet ja tavat. Kompromisseissa kilpailuoikeudessa sisämarkkinoilla. Siis ne ovat asioita, jotka ovat myöskin tässä pelissä. Ja kiitän kaikkia varjoesittelijöitä, teemme kovasti työtä, vaikkakin se oli vain lausunto, mikä tarkoittaa, että kaikki olemme mukana ja haluamme parantaa tilannetta. Komission ehdotusten kanssa sopusoinnussa. Voin valaista tarkistuksia Toivon, että kompromissitarkistus 17. Siitä nyt on vielä pientä keskustelua, mutta viisi minuuttia vaille 12 kuulin, että siinä ei nyt ole muusta kysy kuin teoksiin koskevista oikeuksista. Weizenholderin kanssa siis on puhuttu ja jos tässä nyt sanon sanomoita kohdalleen, niin kompromissi löytyy. EPV hänen neuvottelijansa eivät hyväksy kompromissitarkistusta 41, koska he pitävät parempana Fandikampin alkuperäistä ehdotusta. 43 siinä on kyse tariffien laskemisesta. Kompromissiin yritämme saada että vaihtoehtoinen riidanratkaisujärjestö, joka voi päättää, ovatko tariffit oikeudenmukaiset vai ei. Ja nyt on vähän keskustelua, en ymmärrä miksi, mutta ehkäpä huomenna Sabine sanoi, että kyllä olemme kuitenkin sittenkin vakuuttuneita Oikeuksien eri kategorioista on myös vähän epäilyksiä joillakin, erityisesti on 17. Jos voidaan käsitellä se, että otetaan pois sana works, sitten meillä on siinäkin kompromissi. Haluaisin jälleen kiittää kaikkia yhteistyöstä, koska uskon, että teemme hyvää työtä. Haluan todellakin kiittää henkilökuntaa, komissiota, kaikki, jotka olivat mukana hyvässä työssä ja toivon huomenna, että meillä on hyvä äänestystulos, että lausuntomme vakuuttaa juurivaliokunnan. ja olen tyytyväinen, että valiokunnan esittelijä on täällä mukana kuuntelemassa menettelyitä. Ja jos on tarpeen, niin tästä voidaan neuvotella oikeudellisten asioiden valiokunnan kanssa ja sitten löydetään vielä kompromissit, mutta ei, ei tarjolla tarvitse kuitenkaan olla. Kiitos kaikille. Odotan huomisen äänestystä innolla. Good. Well, thank you very much for your... Hyvä. Paljon kiitoksia työstänne tässä asiassa. Kiitoksia. Haluaisin kiittää myöskin edustaja Galloa hänen työstään esittelijänä tässä lausunnossa ja aktiivisesta toiminnasta valiokunnassa nyt puheenvuorot varjoesittelijöiltä ja ennen sitä haluaisin toivottaa tervetulleeksi vierailijaryhmän. Barbara Weiler on kutsunut heidät paikalle. Hän on hyvin aktiivinen jäsen. Olette sydämellisesti tervetulleet osallistumaan tähän kuuntelemaan tätä keskustelua nyt edustaja Vehaien EPPstä on paikalla. Kuka puhuu sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta? Linhausen, sitten Engström, McClarkin. Heidän aivan aluksi, olkaa hyvä. Haluaisin kiittää Mandersia ensinnäkin. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Kun tarkistuksia oli niin kovin monta, niin hän on saanut etupäässä hyvin, hyviä kompromisseja aikaan. Ja kun meillä nyt joskin kohdissa oli kovin eri näkemykset ja suuntaukset, niin hän on tuonut eri poliittiset ryhmät hyvin yhteen tässä mielessä ja sen vuoksi monia huomioita nyt ei enää tässä vaiheessa ole, mutta kerrannaasti neljästä kohdasta sanoisin jotain lyhyesti. Tarkistus 17, joka on nyt vedetty pois, mutta sitten se onkin tullut takaisin lyhyellä aikavälillä. Mutta kuten vähän sanoitkin, Tästäkin vielä löytyy varmaan kompromissi. Kyse ei nyt siitä ole, että haluaisimme periaatteessa olla EPPnä tätä vastaan, että tällaisia vapaita lisenssejä olisi ei-kaupallisille käyttäjille, mutta ei pitäisi tulla myöskään liian suurta sirpaloitumista markkinoilla, mitä olemme aina vaatineet myöskin muissa tarkistuksissa ja kompromisseissa. Sen vuoksi, jos tämä käsite works voidaan ottaa pois, niin silloin voimme kompromissin kanssa hyvin elää. 41 tarkistuksessa täytyy sanoa ihan suoraan, fandekampin tarkistuksen eh, muotoilu on mielestäni vähän selkeämpi kuin mikä se kompromississa on yritetty välittää. Ehkäpä on mahdollisuus, että tätä vielä tarkastellaan ja sitten mahdollisesti Vimin tarkistus tänne paremmin rakennetaan sisään tai äänestetään sitten vain normaalisti tästä kohdasta. 43 tarkistus, josta jo puhuttiinkin. Vähemmän on kyse siitä, että emme haluaisi mahdollistaa sitä, että, että jos on vaikeuksia, niin voisi tähän yhteispisteeseen soittaa, vaan kyse on siitä, että kun teetetään avoimeksi tariffien laskeminen, se on aika vaikeaa tässä vaiheessa, koska ei sitä muiltakaan yrityksiltä vaadittaisiin, että olisi yksityiskohtainen laskelmoinnin, laskelmien esittely tariffien rakenteelle. Tärkeämpää on se, että tariffeille on sellaiset ehdot, että että niitä voidaan sitten neuvottelussa käsitellä ja että voidaan kysyä luottamuksesta asioita silloin, mutta että enemmän tai vähemmän avoimesti keskusteltaisiin tariffien laskemisesta, niin se on vähän outo. Tässä ei puhuta pelkästään ei toimista, vaan myös kaupallisesta toiminnasta, etupäässä siitä. Ja ei nyt muutakaan yritykseltä vaadita, että se laskelmansa esittää avoimesti, ja, vaan nämä ovat tässä sopimusosapuolten välisiä asioita, ja firmoissa täytyy vähän sitten olla varovaisia, että mitä tähän liittyviä asioita otetaan lainsäädäntöön mukaan. Koska kuten sanottu, kaikki kaikissa yhteisvalvontajärjestelyissä ei ole kyse monopolissa, vaan että asia on vähän laajempi. Kompromissi 31, siinäkin on ongelma. Ei kun, ei kun 31 oli oikeastaan ihan ok. Höpö höpö. Sitten nämä yhteiskunta, yhteisvalvontajärjestöt, silloin kun puhutaan keräyskustannuksista, mitä siinä nyt oikein halutaan tehdä? Mitä tällä tarkoitetaan? Tästähän lyhyesti ja puhuttiinkin varjoesittelijöiden kokouksessa. Eli yhteisvalvontajärjestöjen täytyisi alkaa maksaa maksuja, kun kulut ovat katetut. Mutta sehän käy vasta vain silloin, kun on myös tällaiset laskentakehykset. Eli yhteisvalvontajärjestönä hänen ei voi alkaa maksaa milloin vaan, vaan silloin, kun laskelmat ovat tehty ja sen vuoksi tämä nyt ei kovin tarkistus ole ja sanoisin maaryhmän puolestamme, että tätä emme tue. Periaatteessa tässä on oikein hyviä säännöksiä niin, että saadaan parempaa avoimuutta, parempia, oike, parempaa oikeuden turvaa, oikeuksien turvaa oikeudenhaltijoille ja myöskin yksinkertaisempi järjestelmä lisenssien äh, haltijoille, kuluttajille, myöskin monien alueiden lisenssit. Oikealla tiellä ollaan direktiivissä ja olen tyytyväinen kompromisseihin ehkäpä näissä neljässä pikkuasiassa voidaan vielä saada parannusta aikaan huomisen mennessä, tai sitten meillä vain on erilaiset äänestyskäyttäytymiset sitten huomenna. Uh, thank you, Mrs. Uh, Mr. Kiitoksia. Edustaja Engström, olkaa hyvä. Um, <clears throat> unfortunately, there are... Kiitoksia. Valitettavasti täällä on useita kompromisseja, jotka ovat minusta ongelmallisia. Otetaanpa ensinnäkin tarkistus kolme. Tästä on kolme. johdetaan osan kappaleen sen kolmen. Tässä on periaateongelma nimittäin, että, että jäsenvaltiot voisivat tehdä rajoituksia näihin yhdysvalvontaelimiin. Minusta tämä on koko direktiivin ajatuksen vastainen, koska ajatuksenahan oli juuri se, että jos yhdessä jäsenvaltiossa voidaan toimia, niin pitäisi toimia myös rajat ylittävällä tavalla kolmas tarkistukset ja tarkistus ja muutkin menevät päivästä sen suuntaan niin, että jäsenvaltiot voisivat ottaa käyttöön mitä tahansa mekanismeja ne haluavat vaikeuttaakseen työskentelyä rajat ylittävällä tavalla, joten tämä on aivan äh, hengen vastaista, direktiivin hengen vastaista, enkä voi tätä valitettavasti tukea. Sitten ne kompromissitarkistukset, joissa on oma nimeni mukana, en tue tarkistusta 7 ja 32. Haluaisin varmistaa sen, että jos järjestö ei löydä todellista oikeudenomaista ja pitää mennä muualle. tällähän sanotaan, että rahat voidaan pitää, ne pit, pitäisi laittaa rahastoon ja näitä voitaisiin sitten hallinnoida niin kuin halutaan. Tämä on seuraava, seura, selvästikin kannustus näille keräville järjestöille huijaukseen, joten tulen tätä vastaan äänestämään. tarkistus 2 jossa määritellään nämä kollektiiviset elimet. En tiedä, mikä oikea ratkaisu olisi, mutta tämä ainakin vaikuttaa siltä, että se olisi hyvin avoin. No, minun pitää tätä harkita vielä, en ole oikein varma. Tämä on ehkä liiankin avoin. Sitten ar- tarkastus 14, siinäkin on minun nimeni. Tässä artiklassa 3F, oikeuksien tulot. Tätä olisi muutettava ja varmistaen, että järjestöt eivät voi jatkaa sillä tavalla, kun niin on tehty tähän asti, eli kerätetään paljon varoja ja tiedetään niille korkoja. mä pitäisi ratkaista määritelmissä, koska muissakin, muualla direktiivissä puhutaan tästä rights revenue-asiasta. Sitten tarkastus 17. Tätäkään valitettavasti en voi tukea ajatuksena oli antaa oikeuksien omistajille oikeus käyttää näitä, näitä lisenssejä. Tässä sanotaan, että olisi neuvoteltava, eli se menee täysin päinvastaiseen suuntaan. Minusta oikeudenomistajille on tärkeää voida käyttää uusia lisenssejä, kuten näitä luovia lupia. Direktiivin niin täällä on selvä konflikti näiden kerävien elimen ja tekijänoikeuksien omistajien välillä. Taiteen tekijöillä pitäisi olla oikeus tehdä mitä haluavat ja kuinka he lisensoivat näitä teoksia. Minä en haluaisi, että tässä painetettaisiin niin paljon oikeuksien omistajia. Tässä varsin, varmaankin tärkeimmät, niin 30, tarkistus 30 komission ehdotuksessa sanotaan, että, että nämä yhteiset voivat pitää varat jopa kaksi vuotta. Meillä on useita tarkastuksia, joissa todetaan, että maksut pitäisi suorittaa kolmen kuukauden aikana. Tässä kompromississa sanotaan kuitenkin jälleen kerran, että, että rajan olisi kaksikin vuotta. Eli nyt ollaan taas kerty koko ympyrä, ympyrä umpeen jo. Tämän pitää olla kompromissi, en oikein tätä voi tukea. Siinähän se varmaan olikin. Contribution. Paljon kiitoksia. Halusin vain muistuttaa teitä siitä, että kompromissitarkistukset luonnollisesti ovat sellaisia, että poliittiset ryhmät voivat niitä esittää, mutta koko valiokunta ei niitä välttämättä tue. Useissa tapauksissa kompromissitarkistus on äänestetty kumoon nyt edustaja McClarkin viimeisenä varjoesittelijänä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijämme hänen hienosta työstään. Olemme päässeet muutamiin hyviin kompromisseihin. Erityisesti olen tyytyväinen siitä, että saimme aikana kompromissin, jossa suljetaan pois äh, mikroyritysten ulossulkeminen tästä lainsäädännöstä. Meillä oli paljon huolia sen suhteen. Esittelijä ehdotti, että ne ottaisiin mukaan, mutta me pääsimme nyt sellaisen sopimuksiin, että näitä pieniä yrityksiä suojattaisiin taakalta, erityisesti esimerkiksi valvontavelvollisuuksien suhteen. Ja sitten myöskin nämä yhteisvalvontajärjestöt ja niiden yhteistyö verkossa, että ne voisivat jakaa resursseja. Tämäkin on hyvä edistysaskel. Toivottavasti tämä, tämän arvioinnin kulut otetaan mukaan ja myöskin maininta oikeuksista liittyen yhteisvalvontajärjestöihin. Minua huolestuttaa tämä termi trustee, jota käytetään ähm, kappaleessa 16. Tällä termillä on oikeudellinen merkitys ja minä olen sitä mieltä, että se tulisi tarkastella uudelleen. Voi olla hiukan ongelmallista käyttää tätä trustee-termiä tässä yhteydessä. Ja myöskin olemme halunneet turvata joustavuutta jäsenmaillemme taa eri kieliversiossa tätä asiaa, mutta olen hyvin tyytyväinen siitä, että tässä siirrytään kollektiiviseen lisensointiin tekijänoikeuksien kohdalla. On hienoa, että se säilytettiin tekstissä. Mielestäni tällainen kollektiivinen lisensointi vahvistaa tekijänoikeuksia ja parantaa tilannetta markkinoilla. Tekijänoikeuksien haltijoiden tilannetta se myöskin tukee. Olen siis hyvin tyytyväinen tähän. Kiitoksia. Oliko muita jäseniä, jotka halusivat käyttää puheenvuoron sosiaalidemokraattisesta ryhmästä joku? Haluaako joku komission puolelta kommentoida asiaa tällä hetkellä? Ilmeisesti ei. Siinä tapauksessa nyt pyydän tuon Mandressa tekemään yhteenvedon ehkäpä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Periaatteessa Ensimmäinen ehdotukseni oli paras omista, omasta mielestäni. Mutta jos tässä valiokunnassa haluaa enemmistö, niin täytyy löytää kompromissit, näin se on. No mutta kuitenkin, jos Kristian sanoo, että en ole samaa mieltä jonkun osan kompromissista kanssa ja seitsemän tai kuusi osaa mainitsee 44 tarkistuksesta, tai 44. hän mainitsee 6-7, eli suurin voi tukea. Se, mitä esittelijänä tein tässä valiokunnassa, yritin saada aikaan mahdollisimman laajan enemmistön. Niin huomenna nähdään, ja toivon, että näin onkin. Gallo, Edustaja Gallo, haluaisitko ehkä käyttää puheenvuoron tai lisätä esittelijänä oman sananne? Pardon. Haluaisin vain kiittää kollegaani toinen Mandersia tästä työstä. Olemme sen tietenkin huomioineet. Emme ole yhtä pitkällä kuin tässä valiokunnassa olette. Minulla on vielä varjoesittelyiden kokous keskiviikkona 19. kesäkuuta ja käsittelemme tarkistukset 20. päivä torstai-aamuna. 450 tarkistusta on tehty, joten työtä on aika lailla niin kuin tässäkin valiokunnassa. Vaikeuksia tulee tietenkin näistä kerätyistä varoista ja siitä, mitä niillä tehdään, kuinka kauan niitä säilytetään. Nämä ovat siis samat kysymykset, jotka on täälläkin esillä. Sekä tässä valiokunnassa että omassa me olemme yhtä mieltä siitä, että tarvitaan parempaa hallinnointia, lisää avoimuutta näihin näihin järjestöihin. Tästä olemme varmastikin yhtä mieltä ja monen ala, monen alan kattavat järjestelmät ovat toivottavia näin jäsen, näin Euroopan kansalaiset voivat hyödyntää kulttuurisia palveluita rajat ylittävällä tavalla. Kiitoksia puheenjohtaja. Good. Well, thank you very much indeed. Well, I hope that some of... Hyvä, paljon kiitoksia sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Eli olkaapa kaikki huomenna paikalla, huomenna aamulla, kun meillä on äänestykset. Haluaisin siis musta kello 9.45 äänestys. Nyt minulle tuli kramppi. Minunkin pitäisi mennä varmastikin nyt fysioterapian terapeutin pakeille, kuten kollegani. Niin, kiitoksia. Hyvä, että saamme teidänkin valiokunnastanne tukea. Seuraavaksi siirrymme seuraavaan asiaan esityslistalla. Vai ovatko kaikki paikalla? Uh, we're on item seven. Mr. de Jong is not here yet, who is our rapporteur, who's rather a crucial uh, partner in this. So I don't know whether anybody from the GUI group is... Onko kukaan gui ryhmästä täällä? Ei ilmeisesti, joten pidämme hyvin pienen tauon. Paljon kiitoksia kaikille, kiitoksia vierailijoillekin. Äh, kun edustaja De Jong on paikalla, voimme siirtyä käsittelemään Euroopan vähittäiskaupan toimintasuunnitelmaa. Uh, Hyvät naiset ja herrat, jatkamme kokoustamme. Sillä täällä seuraavan esityslistan kohdan päähenkilöt ovat paikalla. Kyseessä on oma-aloitteisen mietinnön käsittelyn aloitus. Tämä on erittäin tärkeä mietintö ja perustuu komission Euroopan vähittäiskaupan toimintasuunnitelmaan kaikkien toimijoiden eduksi. Edustaja De Jong on esittelijänämme. Hän on erittäin tervetullut. Ja sitten Korotsa Biltz, Perez sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Tuon ilmeisesti edustaa Lokigaardia, onko näin? Näemme koko käyttää liberaalilta puheenvuoron, niin sitten minä olen varjoesittelijä, minäkin käytän puheenvuoron. Maria Reibinda on myöskin erittäin tervetullut pääosastosta. Paljon tervetuloa toivotuksia teillekin. Eli nyt pidemmittä puhetta annan Cornelius de Jongille puheenvuoron. Hän tulee kertomaan meille, kuinka haluaisi tämän asian suhteen edetä. Dank Malcolm en excuses dat ik een paar minuten te laat was. Het is weer zo'n middag. Niin, kiitoksia vaan ja anteeksi vaan kun tulin muutaman minuutin myöhässä. Minulla oli useita kokouksia päällekkäin. Tämä on tärkeä asia imco valiokunnalle mielestäni. On hyvä, että meillä on Rova Koratsa Biltinkin mietintö tässä. Olen keskustellut myös Anna Marian kanssa tästä asiasta aion tehdä yhteistyötä hänen kanssaan. Rava Koratsa Biltin eh, esityksen onkin jo tehty useita ehdotuksia ei, ei toimintasuunnitelmaan liittyen. Meidän on varmistettava se, että hänen mietintönsä ja tämän paperin välillä on johdonmukaisuutta. Meillä pitää olla johdonmukainen linja IMKO-valiokunnassa näissä molemmissa. Emme varmaankaan ole aina yhtä mieltä. Kaikista asioista on tavattava ja jatkettava dialogia toimintasuunnitelmasta. Äh, on sanottava, että kriisi siihen vaikuttaa vähittäissektoriin. Tämä on vaikuttanut erityisen voimakkaasti Euroopassa. Liikevaihtonumerot ovat romahtaneet. Tämä näkyy erityisesti non-food-sektorilla – mutta myös yleisesti, eikä tätä pysty selit ei pystytä selittämään toisella suuntauksella, nimittäin sillä, että käytetään yhä enemmän internetiä. Tämä merkitsee, että tällä on vaikutuksia myös liikevaihtoon. Internetin ansiosta joskus tehtävät hoituvat helpommin, mutta nyt kun kriisi on päällä, toimintasuunnitelmaa todella tarvitaan ja meidän on päivitettävä toimintasuunnitelma huomioiden se, mitä taloudellisella sektorilla nyt tapahtuu. Haluaisin kiinnittää erityisen suurta huomiota pieniin riippumattomiin yrityksen. Meillä oli kuulemistilaisuus ja kysyin komissiolta, kuinka pelastetaan pienet kulmakaupat. Tästähän on kysymys. On myös tiettyjä ketjuja, joilla on vaikeuksia, mutta erityisesti pienet riippumattomat yritykset ovat nyt kärsimässä. Komission jäsen vastasi minulle, että hän ymmärsi täysin nämä vaikeudet ja hän aikoo tätä tutkia ja tämä on tärkeä asia, eikä pidä odottaa liian kauan, vaan on toimittava nopeasti ennen kuin on liian myöhäistä. Muussa tapauksessa koko sektori saattaa hävitä, siis tämä riippumattomien pienten yritysten sektori. Mitä viranomainen sitten voidaan, voi tehdä kaupan ongelmien ylittämiseksi? Tässä mielessä olen pyrkinyt tarjoamaan vastauksia. Mitä voimme tehdä, jotta varmistettaisiin monimuotoisuusalalla ja kuinka voidaan toimia niin, että, komissio, äh, että kuluttajat voisivat äh, ostaa elintarvikkeita läheltä vaikka pienessä kylässäkin. Anna-Maria sanoikin jo tämän riippumattomien, siis yksityisten ammattinharjoittajien harjoittajien ala on yksi asia, mutta on tietenkin muistettava myös sosiaaliset ja kulttuuriset konnotaatiot. Tästä on tehty tutkimus ja näyttää siltä, että on yhä vähemmän sosiaalisia yhteyksiä yhteiskunnissamme, postit häviävät, kirjastot vähentävät palvelujaan. Ei on enää vain kulmakaupat, hotelli- ja ravintolapalvelut ja ja huvipalvelut, joiden puitteissa voidaan ihmisiä tavata. Kuitenkin nämä sosiaaliset yhteydet ovat hyvin tärkeitä ihmisten kesken. Tietenkin internetiä voidaan hyödyntää taloudellisen kasvun takia tämä on toki hyvä, mutta jos kaupassa käydään vain netin kautta, niin sillä on sosiaalisia vaikutuksia, jotka ovat erityisen kielteisiä. Olisi ajateltava myös työllisyyttä usein tällä sektorilla työskentelevät omaavat vähän koulutusta. Asia voidaan käsitellä kahdella tavalla. Joko hyväksytään se, että pienet kaupat kuuluvat menneisyyteen ja shoppaileminen netissä on tulevaisuutta. Ja tässä tapauksessa tyydytään siihen, että käydään sitten vain käydään suurissa kauppakeskuksissa ja jakelujättien suojissa tai sitten pyritään aktivoimaan pienen skaalan jakeluyrityksiä ja tätä haluaisin itse korostaa. Korjauksia kyllä voidaan tehdä ja ne ovat mahdollisia tässä toimintasuunnitelmassa, aivan kuten komissiokin sanoo. on mahdollista suosia pieniä yrityksiä. Rotterdamissa esimerkiksi on tiettyjä kauppakatuja, jotka olivat katoamassa ja sitten työnantajat ja rakennusten omistajat sekä kunta ryhtyivätkin tukemaan hanketta ja tehtiin yhteis- yksityisen ja julkisen puolen yhteistyötä, jotta saataisiin nämä kauppakadut takaisin elvytettyä toimintaan. Kyseessä ei ole vain se, että annettaisiin toimintalupia merkittäville ketjuille, vaan olisi löydetty löydettävä tietty määrä yrittäjiä. Näin tehtiin niin, että nämä yrittäjät itse kehittävät tietyn tyyppisiä kauppoja, joista saa uuden tyyppisiä tuotteita, joita he mahdollisesti tuottavat itse. Ja tällaiset toimijat sitten asettuivat näille kauppakadoille, jotka olivat katoamassa. Ja tämän tyyppisillä aloilla kyseiset yrittäjät ovat ainoita alallaan ja näin heillä on ikään kuin tässä ainoa, ainoana toimijana mahdollisuuksia toimia myös kriisin aikoina. Rotterdamin keskuksessa on laajoja kauppa-alueita, joissa on suuria kauppaketjuja. Muuallakin Alankomaissa monet ihmiset menevät kauppakeskuksiin, suuriin kauppakeskuksiin. Tämä ei ole johdonmukaista politiikkaa johdonmukaisuutta kuitenkin tarvitaan aluesuunnittelussa. Pohdinkin muutamia kysymyksiä. Komissio korostaa erityisesti sitä, että ei voida ottaa käyttöön taloudellisia kriteerejä tietyn kaupan avaamiseksi, mutta ehkä pitäisi kehittää ja edistää sen tyyppisiä yrityksiä, josta puhuin niin hetki sitten, tällaisia ainutlaatuisia yrityksiä. Voitaisiin myös tukea näiden kauppatilojen vuokraamista. Usein vuokra on juuri se kompastuskivi näille pienille kaupoille. Kysyntä ja tarjonta on tietenkin muistettava, olisi edistettävä tarjona monimuotoisuutta. Mitä viranomaiset voisivat tässä tehdä? Yrittäjät ja kauppojen omistajat voisivat tehdä yhteistyötä ja kehittää alansa. Yhteistyö on yhä pidemmälle menevä ja minusta se on hyvää kehitystä. Esimerkiksi tietyillä alueilla on kauppojen järjestäjä, joiden toimivaltuuksia olisi kehitettävä ja lisättävä. Myös kilpailukyky kysymys nousee asukkaiden aloitteet, pienet kaupat, ryhtyvät, asukkaat ryhtyvät aloitteisiin säilyttääkseen pienet kaupat omissa kylissään – ja tällaista toimintaa olisi helpotettava. Nämä kaikki kysymykset tulevan, tulen huomioimaan. On myös havaittavissa vääristynyttä kilpailua, kun tietyt suuret ketjut voivat välttää veroja. Starbucks esimerkiksi on tässä tunnettu esimerkki. Ja kun äh, ajatellaan kahvi, kahvia myyviä kauppoja, enkä tässä puhu kofisopeista, he joutuvat äh, Starbucks-tapaisten ketjujen uhreksi, koska nämä viimeisimmät välttävät veroja. Toimintaohjelmassa keskitytään erityisesti rajat ylittävään toimintaan, mutta mutta en usko, että tässä olisi mitään vaikeuksia. Olen, luulen, että voimme toi, tukea komission ehdotusta, mutta täydennämme sitä vielä sitten. Vääristyneet kauppattavat komissio kiinnittää huomiota korkean tason ryhmän äh, tuloksen koskien elintarvikeketjun toimintaa. Täällä on tiettyjä vaikeuksia. Usein on epälojalia toimintaa, joten kuten komissiokin to- totesi, kun esimerkiksi ajatellaan sitä, että kuinka hinnat väliaikaisesti muuttuvat ja on useita kustannuksia, jotka e, jätetään huomioimatta. On myös paljon paineita alihankkijoille. On useita esimerkkejä tällaista vääristyneistä käytännöistä mutta mitä enemmän tähän keskityn, sitä enemmän olen sitä mieltä, että vapaaehtoiset aloitteet ovat varmasti parempia kuin lisäsääntely. Tämä ei tarkoita, että vastustan lisäsääntelyä, mutta käytännössä nähdään kyllä, että toimittaja, joka on vaikeassa tilanteessa, johtuen siitä, että sen kilpailuasema asiakasta, asiakkaan suhteen on huono, ja näin on lähdettävä hakemaan oikeutta tuomioistuimista, eikä ole viranomaista, joka huolehtisi tilanteesta, jos asiakas näkee tämän, niin seuraavalla kerralla äh, hän karttaa kyseistä toimittajaa. Meillä on sellainen vaikutelma, että asia on hyvin hoidettu ja lainsäädäntö on annettu, mutta kuitenkaan loppujen lopuksi äh, lainsäädäntöä ei täytäntöön panna syystä, jotka mainitsin aikaisemmin. Tässä tapauksessa vapaaehtoiselle yhteistyölle perustuvassa toimintatavassa olisi yksi luukku, jonka kautta toimittaja voisi nimettömänä ottaa yhteyttä. Voitaisiin myös ajatella sektorikohtaisia järjestöjä ja sovittelujärjestelmän kautta löydettävän ratkaisuja. Minusta tämä vaikuttaisi paremmalta ratkaisulta kuin tuomioistuimiin vetoaminen. Sitten on vielä kohta, jota komissio ei oikeastaan mainitse, mutta mikä tuntuu meistä erityisen tärkeältä, koskee, ja, koskee jalostus- ja jakelualan yrityksiä. Nämä usein unohdetaan, kun ajatellaan pienviljelijöitä supermarkettien edessä – Voihan se olla toisinkin päin. Voi olla karjan kasvattaja, joka on myös jalostaja ja supermarketit äh, ovat niiden kanssa äh, tekemisissä. Eikä tästä mitään suurta voittoa tule, kun tarkastellaan supermarketin tai pienen äh, toimittajan tai kasvattajan tilannetta, niin havaitaan, että täältä ikään kuin puuttuu yksi porras. Tällaisissa yhteyksissä tarvittaisiin enemmän vapaaehtoista toimintaa. En oikein näe, minkälainen välittäjä tässä voisi olla. Kuitenkin tarvittaisiin välittäjä. Ja näin kuvio täydentyisi. Kuten juuri sanoin, pois on jätetty tämä jalostuskysymys. Minun mielestäni ei tarvita lisää sääntelyä, vaan olisi keskityttävä lisää yhteistyöhön Tietyt marketit ovat todenneet, että ne olisivat valmiita nostamaan hintoja, mikäli tästä sovitaan ja jos sitä sovelletaan kaikkiin. Pannaan 5 prosenttia lisää hintaa tuotteelle ja näin viljelijä tai pientoimittaja voi saada lisää rahaa tuotteestaan. En usko, että se on mahdollista, mutta ehkä komissio voisi tämän meille selittää on varana, että muodostuu tietyn tyyppisiä kartelleja. Mutta jos tämän tyyppiseen ratkaisuun päädettäisiin, olisi vaikeaa puolustaa hinnallisesta kriisin aikoina, koska ei komi kuluttajat odota, että tuotteet kallistuisivat tuollaisina aikoina päin vastoin. Siksi haluaisin tietää, mitä komissio ajattelee tämän tyyppisestä ratkaisusta. Kiitoksia. Good. Uh, well, thank you very much for that. Paljon kiitoksia tästä hyvin kattavasta johdannosta. Te katsoitte erittäin monia asioita. Tämä on hienoa. Uskon, että myöskin vihreä kirja tästä vähemmäskaupasta ja kaup vähittäiskauppa menettelystä on hyödyksi. Nyt voisimme antaa varjoesittelijöille puheenvuoron ensin. Haakin ja Koratsa Bild. Kiitos puheenvuorosta. Koratsa Bild on kovin pahoillaan, että ei voi olla paikalla tänään. Hän pyysi, että välittäisin teille kuitenkin joitakin hänen huomioitaan, ja niin sen teenkin pian. Hän on tyytyväinen, että vähittäiskauppa on tärkeä osa poliittista agendaa yhtenäismarkkinoiden pilarina ja moottorin kasvuna ja työllisyyden edistäjänä. Mietintö osoittaa sitä, että olemme ottaneet asian sydämemme ja mm, Jatkamme asian käsittelyä edelleen. Rova Koratsa Pilt kehottaa herra De Jongia esittelijää siihen, että hän ottaisi huomioon työssään myös sen, mitä on pystytty saavuttamaan myös hänen mietinnössään, joka koskee sitä, että olisivat paremmat ja tehokkaammat vähittäismarkkinat. Myöskin asia koskeva vihreä, paperi on tär- vihreä kirja on tärkeä, joka koskee yritysten välisiä suhteita, business to business. Parhaimmat tulokset saamme kumppanuuden kautta niin, että kumppanina ovat julkinen ja yksityinen sektori, PP-kumppanuus. Tämä mietintö antaa tämänkin työn jatkokehittelylle mahdollisuudet vähittäiskaupan osalta. Ja että päästään rakentavaan vuoropuheluun, jota käydään äh, intressitahojen kesken Kolme vuotta sitten vähittäiskauppa tuli ensimmäisen kerran esityslistalle. Tästä tämän jälkeen onkin ollut paljon kehitystä. Vähittäiskauppa pärjääkin hyvin, mutta emme voi sanoa, etteikö kriisi olisi sitä koskettanut. Sen lisäksi elintarvikeskandaalit ovat vaikuttaneet kuluttajien luottamuksen vähentymiseen ja siihen, että pyritään suurempaan avoimuuteen. Ei pelkästään elintarvikealalla, vaan kuluttajat haluavat sitä, että ostettu tavara olisi laadukas ja hintansa arvoinen, ei pelkästään halpa, ja että voisi vertailla tuotteiden laatua ja kestävyyttä. Tällä alalla onkin tilaa laajemmalle keskustelulle, esimerkiksi koskien asiaa private labels ja innovatiivisuus ja se, että miten tämä private labels asia voitaisiin kehittää määräävätkö asiasta kuluttajat ja saavatko kuluttajat todellakin kokonaisvaltaisen näkökulman asiaan. Koratsepilt on edelleen sitä mieltä, että tärkeä asia on se, että hyödykkeitä ja palveluita voidaan saada käyttöön koko EUn alueella. Edelleen on pelkoja siitä, että mikä on pienten kauppojen asema maaseutualueilla, josta te jonkin puhui, kuten myös se, että mikä on suurten kauppakeskusten vaikutus, ja miten taataan suuri valinnanvara kuluttajille. Täytyy muistaa myös, että kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu eivät ole unionin toimivaltuudessa, eikä unionin pitäisi sekaantua paikalliseen maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen. On kuitenkin tärkeää, että pidetään yllä keskustelua ja yritetään luoda hyvät olosuhteet vapaalle ja rehelliselle kilpailulle sekä myös valinnanvapaudelle kaikille kuluttajille. Ja sitten lopuksi Rova Koratsa-Bildin mukaan meidän täytyy kiinnittää erityistä huomiota vilpillisiin kaup- kauppakäytäntöihin business-to-business-alalla ja valvontaa myöskin itsesääntelyprosessia Viime vuosina ollaan saatu suurta edistystä aikaan siihen, että ollaan päästy rakentavaan vuoropuheluun intressitahojen välillä, jotka tällä hetkellä vastaavat siitä, että jakeluketjussa on suurempi oikeudenmukaisuus olemassa. Tiedämme, että vapaaehtoiset puitteet saavat yhä selkeämmän muodon ja odotan innokkaasti lopputulosta tästä työstä. Ja kun haluamme taata yrittämisen ja sijoittautumisen vapauden, niin samaan aikaan osapuolten täytyy toimia avoimesti ja vastuullisesti. Kortsapil toivoo, että mietinnön myötä voimme saada vauhtia komission ehdottamaan vähittäiskaupan toimintasuunnitelmaan ja että voimme poistaa jäljellä olevat esteet vähittäiskaupalle sisämarkkinoilla. Askel tähän suuntaan Pratzibiltin mukaan on myös se, että joka vuosi käydään pyöreän pöydän neuvottelut vähittäiskaupasta niin, että kokoonput siellä on Euroopan parlamentti ja näin arvioidaan ja keskustellaan saavutettua edistystä. Se on tapa, jolla voidaan kaikki instituutit ottaa mukana siihen käsittelyyn ja hän odottaakin innokkaasti yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission kanssa tässä asiassa. Koratsa Bild myöskin odottaa innokkaasti hedelmällistä ja rakentavaa yhteistyötä esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa ja on varma, että tällainen yhteistyö saavutetaankin. Tämän verran puheenjohtaja halusin kertoa edustaja Koratsa Pildin nimissä. Kiitoksia. Good, well, thank you. Paljon kiitoksia tästä edustaja Koratsa Bildin hyvin kattavasta viestistä. Odotamme tässäkin jatkoa. Inokon Peres, olkaa hyvä. Muchas gracias, muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. On oikein kiinnostavaa kuunnella tätä. Me kaikki esittelijät olemme tästä tyytyväisiä. Olen yhtä mieltä De Jongin analyysistä sen suhteen, että tätä asiaa olisi analysoitava johdonmukaisesti niin, että meillä olisi yhteinen linja, muistaen työ, joka on jo aikaisemmin tehty. Ja niin, että käytetään maalaisjärkeä ja haetaan tasapainoa suurten mm, kauppojen ja vähittäiskauppojen välillä. Tiedämmehän, että jakelusektorilla on kaksi merkittävää ongelmia. Ensinnäkin hinnat ja toiseksi rahoituksen hankkiminen. Tämä on hyvin tärkeää. Myös työajat on tärkeä kysymys. Nämä aukioloajat, niissäkin kilpaillaan. Minäkin kannatan sitä, että vähittäis kauppa pelastetaan ja pikkukaupat pelastettaisiin, koska kun ajatellaan yhteistä jaettua tilaa kaupungeissa. Pikkukaupat niveltävät kaupunkia ja luovat asuinalueita. Ne ovat tärkeitä kaupungin elämän takia. Siksi olen sitä mieltä, että täältä tehtävät analyysit ja ehdotukset varmasti tulevat helpottamaan tämän tasapainon löytämistä niin, että vähittäiskauppa selviytyisi. Olen oikein tyytyväinen näihin 11 toimintasuunnitelman ehdotukseen on erittäin tyydyttävä, että komissio on ottanut mukaan joitakin niistä ajatuksista, jotka olivat mukana jo tämän parlamentin päätöslauselmasta, joka hyväksyttiin vuonna 2011. Erityisesti kun ajatellaan niitä merkittäviä esteitä, jotka estävät sen, että ei vähittäissektorilla saavutettaisiin se, että voitaisiin poistaa esteet ja selvitä maksuista ja käyttää innovoivia menetelmiä. Haluaisin kuitenkin korostaa asiaa, joka on omalle ryhmälleni erityisen tärkeä. Nimittäin pääsy työpaikkoihin ja työpaikkojen olosuhteiden parantaminen ja tietenkin harmaan talouden torjuminen vähittäiskaupan alalla. Kaikkihan tiedämme, että vähittäiskauppa tarjoaa työpaikkoja nuorille tai pitkäaikaistyöttömille, jotka palaavat työmarkkinoille. On aivan selvää, että että jos kannatamme innovoivien toimien mukaanottamista, niin meidän on samalla investoitava näiden työntekijöiden pätevöittämiseen ja on myös muistutettava siitä, että budjettiriikkaukset koulutusalalla merkitsevät takapakkia ja merkitsevät sitä, että menetetään inhimillistä pääomaa. Haluaisin vielä korostaa sitä, kuinka tärkeää on torjua harmaata taloutta ja verojen välttelyä, niin kuin De Jonkin totesi. On myös tärkeää soveltaa oikein sosiaalilainsäädäntöä ja työaikalainsäädäntöä. Odotan innolla Cornelis de Jongin mietintöä. Tästä tulee varmasti hyvä pohja työlle, jotta voisimme taata vähittäiskaupan sisämarkkinoiden luomisen sellaisen, joka on vahva markkina-alueja, jossa kunnioitetaan kuluttajien oikeuksia. Kiitoksia. Thank you very much indeed. Paljon kiitoksia. Lokegaard ja Mandes. Sitten Rule Ja minäkin käytän puheenvuoron Styler. Ja tässä taisivat tulla kaikki. Correo Campus. Martin Lokegaard verontschuldigen, die is helaas niet in Brussel. Kiitoksia puheenjohtaja Pahoittelen Lökkikarin puolesta. Hän ei ole Brysselissä. Haluaisin kertoa, mitä hän esitti tähän ehdotukseen. Minusta se on aivan hyvä. On todella hyvä, että kiinnitetään huomiota vähittäiskauppaan sekä komissiossa että parlamentissa. Toimintasuunnitelma on hyvä ajatus. suunnitelmassa arvioidaan, että on useita sääntelyä koskevia asioita, jotka eivät helpota vähittäiskauppioita verrattuna suurin ketjuihin. Meillä ei ole samoja kauppoja Berliinissä, Pariisissa ja Roomassa, koska kaikki nämä ovat samoissa ketjuissa. Sitten veronkierto tietenkin, siihen on pureuduttava mahdollisuuksien mukaan. Täälläkin on tiettyä jarrua ja tarvitaan koordinaatiota verotuksen harmonisoidun osalta, mutta kaikkein tärkeintä ei ole vielä mainittu mitään kuluttajia. Kuluttajahan valitsee paikan, missä ostokset tehdään. Ja kun nyt on mahdollisuus ostaa näitä uusia välineitä, puhelimia, älypuhelimia, televisioita ja muuta, niin kuluttajahan päättää, mistä ne ostetaan, ja on tärkeää toki säilyttää nämä pienet parin tuhannen asukkaan kylät. Kuitenkin sieltä on pienet leipomot ja kaupat hävinneet. Stoppen bij de buurt. Ja vähittäiskauppasektori on näistä kokonaan hävinnyt ja sitten ihmiset joutuvat autolla ajelemaan paikkoihin, josta ostetaan huonolaatuisia tuotteita. On paljon tärkeämpää huomioida kuluttajat ja koulutuksen kautta lapsille, jotka ovat tulevia kuluttajia, olisi selitettävä, kuinka tärkeää, kuinka tärkeitä ovat mm, lähikaupat ja heillä olisi kerrottava, ei välttämättä kannata mennä tuonne kaukaisiin suurin kauppoihin. No tämä ei ole helppo asia, en ole vielä ratkaisua kuullut keneltäkään, mutta toivon, että löydämme sen. Ja toivon, että saadaan yhteistyötä esittelijän kanssa. Edustaja Ruule. Minäkin olen iloinen yhteistyöstä. On sanottu paljon mielenkiintoisia asioita. Haluan myötäillä sitä, mitä EPPn varjoesittelijä jo sanoi. Täytyisi tietysti tukeutua niihin asioihin, joita Koratsabild on jo työstänyt, eikä keksiä pyörää uudelleen. Paljon on jo analysoitu ja työtä tehty. Mitä itse haluaisin täydentää, niin se liittyy myöskin Koratsabildin mietintä, siitä jo keskusteltiin siinä yhteydessä, että vähittäiskaupalla on tietysti suuri osa energiaa tehokkuudessa ja resurssien säästämisessä ja käsittelyssä ja tietysti jäte on myöskin olla näissä osassa vähittäiskaupassa. Tässä onkin saavutettuja asioita ja korkean tason foorumin pitäisi käsitellä asiaa vielä usean kertaan, koska juuri energiatehokkuuden alalla vähittäiskauppa voi saavuttaa paljon. Se on oikeastaan ainoa asia, jonka haluaisin nyt sitten täydentävänä ehdotuksena esittää. Tuen myös De Jongen esittämiä näkökohtia. De Jong on tässä siinäkin oikeastaan täytyy kuitenkin tarkastella, että mitä sen nyt voidaan ylipäänsä saavuttaa Paljon tietysti voidaan saavuttaa vain vapaaehtoisten järjestelyiden kautta, muuten se ei oletettavasti onnistu. Sama ongelma on tietysti pikkukaupoilla, maaseutualueella. Mandersille vielä pieni vihje. Usein iäkkäät ihmiset, siitä kärsivät ei niinkään lapset, mutta silloin on tietysti varmaankin liian myöhäistä, kun ei ole enää autoa perheessä ja ruoka on kaukana. En kuitenkaan usko, että me voimme mietinnön kautta päästä niin pitkälle, että voitaisiin saada viinistä vettä tai toisinpäin, koska asiasta on paljon tutkimusta ja siinä on jotain uuden löytäminen on aika vaikeaa enää sitten siinä. just a, a couple of comments from me. Ehkä voisin omalta osaltani tehdä muutaman kommentin niistä tässä mainitsi monia asioita ja mielestäni hän on oikeassa nähdessään asian sellaisena, jota tulee kehitellä. Me olemme tätä asiaa käsitelleet jo valiokunnassa ja tässä on nyt uusia elementtejä. Monet niistä koskevat elintarvikeketjua. Me olemme kiinnostuneet kuluttaja puolesta siinä ja on tärkeää ymmärtää, kuinka pitkälle nämä tuotantoketjuneuvottelut elintarvike ketjuneuvottelut, joista puhumme, kuinka lähelle niissä päästiin sopimusta ja sitten tässä epäonnistuttiin monissa maissa, kuten minun maassani, on nyt elintarvikeketju oikeusasiamies. Yhdistyvässä kuningaskunnassa on sellainen. Meidän tulisi jakaa parhaita käytänteitä ja säilyttää mielessämme se, että joillakin aloilla meillä ei ole eurooppalaista lainsäädäntöä, joka koskettaisi yritysten välistä toimintaa. Dennis on tarkastellut tiettyjä ää, ulottuvuuksia, kuten harhaanjohtavaa mainontaa, jotka koskettavat myöskin näitä kysymyksiä. Mielestäni tässä on eräitä tärkeitä näkökulmia, jotka liittyvät markkinoille pääsyyn. Komissio on tehnyt paljon kilpailupolitiikan alalla töitä ja luonut puitteiston merkki tuotteita koskien. Ja tämäkin on tärkeää erityisesti myös pienille yrityksille, jotka saattavat olla erikoistuneita tiettyihin merkkitavaroihin tai tuotteisiin. Ja tämä koskettaa myöskin sitä, kuinka nämä tuotteet ovat saatavilla verkossa ja minkälaista tarjontaa niitä koskien on. Minä olen tyytyväinen, että autoalalla tämä asia, joka oli 80-90-luvulla tapetilla, on mukana. Sitä eh, kollegat käsittelevät ja voi olla mielenkiintoista kuulla, että kyseessä ei ole vaan näkökulmalta tässä käsitellään. Tässä oli kyseessä myöskin tietynlainen auto vähittäismyyjien ja tuottajien välinen tasapaino ja vaatimukset liittyen esittelytiloihin, hinnoitteluun, varausien saantiin ja niin edespäin. Kaikki nämä asiat vaikuttavat myöskin vähittäiskauppaketjuun. Ja niin tekevät myöskin eräät Digimaakin käsittelevät näkökulmat, ulottuvuudet liittyen hinnoitteluun. Uskon, että edustaja Goratsa Bild on käsitellyt jo osan näistä asioista. Me meidän tulisi niitä tarkastella. Edustaja Ruule mielestäni on aivan oikeassa, että meidän tulisi merkintöihin paneutua. Tässä komissio on ottanut mukaan viisi avainkysymystä kilpailukykyisempien vähittäiskauppapalveluiden osalta ja meitä pyrittiin kiinnittämään erityishuomiota Euroopan kuluttaja-agendaan. Me olemme kuluttajan suojeluasioista vastuuvaliokunta ja tällainen kuluttajan vahvistaminen on hyvin tärkeää meille. Meidän tulisi pohdiskella enemmän sitä yhteyttä, joka on olemassa verkkojakelun ja markkinoinnin kautta ja koko tätä markkinakenttää, joka ähm, ulottuu aivan pienestä vähittäismyyjästä erittäin suude, suureen kauppaan. Meillä on hyvin pieniä vähittäiskauppiaita, jotka ovat levinneet ja kehittäneet toimintaansa internetin ansiosta hyvin pienestä kaupasta äh, paljon suuremmaksi Dennis puhui siitä, mitä me voisimme tehdä pienten vähittäiskauppioiden tukemiseksi. En tiedä, onko tämä nyt aivan oikea kysymys. Kysymyshän on se, onko joitakin asioita, jotka estävät pieniä vähittäiskauppioita kasvamasta suuremmiksi. Se pitäisi pitää mielessä. Pieni ei ole mikään sinänsä politiikkoja, joita me tässä tarkastelemme, meidän tulisi tarkastella laajemmin ottaen koko vähittäiskaupan alaa ja vähittäiskaupan kehitys tällä hetkellä on sen tyyppistä, että vähittäiskauppiat saattavat ajatella, että jokin tuotemerkki tuo paljon kuluttajia heidän puoleensa, mutta myöskin he tarkastelevat erilaisia mahdollisuuksia saada enemmän liikevirtaa. Sitten kaupathan tarvitsevat liikevirtaa. He tarvitsevat sitä, että ihmiset tulevat näihin kauppakeskuksiin tai kauppoihin. Yksinkertaisesti asia ei ole vain siitä, että me tarvitsemme enemmän pieniä kauppoja. Kyseessä on tarjonta ja sen aiheuttama menestys. Nyt edustaja Stylö Olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle ja muille varjoesittelijöille. Tämä monimutkaisuus, jota hahmottelitte, ja meillä on eri kulttuureita, eroja siinä, miten näemme asiat, se täytyy tunnustaa tässä. Näkökohta, joka ei ole tullut vielä esille, on se, että miten rohkaisemme niitä, jotka haluavat vähittäiskauppauralle mikroyritykset, miten he pääsevät mukaan, saavat jalansia Ja parhaiden käytäntöjen jakaminen on tärkeää. Ja minun kunnassani Königin Trust lähti aloitteeseen Town 2013 oli hanke, johon lähdettiin. Siinä olivat mukana 16 18 vuotiaat joilla oli innovatiivinen ajatus. Sitten avattiin kilpailu kuukausien ajaksi niin anteeksi, 16-30-vuotiaat olivat mukana ja kymmenen yritysehdotusta bisnesideaa sitten valittiin jokaiselle tuhat puntaa. Ja 20.30. kesäkuuta niin nämä lyhyen aikavälin kaupat pystyvät kilpailemaan kolmen päivän aikana. Ja kuka sitten voittaakin, saa 10 000 puntaa starttiraha. Juttu tässä on se, että se on mielenkiintoista, koska siinä annetaan mahdollisuus ihmisille testata ideoitaan, mutta myöskin kuka nyt tahansa lähteekin tähän, ei pelkästään paikallisella alueella, niin, vaan laajemminkin tuli hakemuksia, niin kymmenen finalistin ideat tulivat esille, heillä annettiin mahdollisuus, mutta täytyy olla muissakin kunnissa yhteisöissä hyviä ideoita, ja jotka nyt sitten haluaisivat lähteä samanlaiseen aloitteeseen, niin eh, kutsun siihen mukaan, jos eh, olette että Carnegie Trust antaa mielellään tietoja, mutta tämä innovaation multiplikaattoriajatus on tässä tärkeä, kuten muutkin ajatukset, joita on täällä hahmoton tilanne. Eli jos olette kiinnostuneita testaun hankkeesta niin sen voi googlata aika helposti ja testaun 2013 ja sitten voi seurata sitä myös Twitteristä, mutta juuri tällaiset aloitteet siitä, mitä jaetaan parhaita käytäntöjä kautta EU, niin näitä pitäisi yrittää ottaa mukaan näihin ehdotuksiin, kun puhutaan vähittäiskaupasta. Kiitos. Paljon kiitoksia tästä mielenkiintoista käytännönläheisestä esimerkistä. Olen varma, että voitte kertoa tämän kokeilun tuloksista, vaikka me emme kaikki pääsikään itse vierailemaan. Oliko vielä puheenvuoropyyntöjä, Antonio? Thank, uh, obrigado, Malcolm. Uh, uh. Kiitos, Malcolm. Niin, tässä on vaikea kysymys. Kaikki kipuskee meitä kohti sitä, että tuhotaan pikkukaupat. Ei ainoastaan kaupunkin keskittyminen keskikokoisissa kaupungissa, vaan myös verotusjärjestelmät, jotka helpottavat keskittymistä ja veronkertoa mm, veroparatiiseihin omassa maassani kahdesta kymmenestä yrityksestä pörssissä 17 ovat asettuneet Alanko, Alankomaihin johtuen verohelpotuksista ja muista veroeduista. Tietenkin on maita, jotka vielä säilyttävät tavan käydä päivittäin kaupoissa, kuten Puolassa – mutta kaikki suuntaukset ovat tämänlaisen kulttuurin vastaisia. Tarvitsemme jonkinlaisen vallankumouksellisen menettelyn tietenkin. Aikaisemmin sitä on yritetty monissa maissa muistetaan, että oli alueellisia ohjelmia pikkukauppojen uudistamiseksi paikallisella tasolla, mutta sitten se, sen kautta sai vain ostaa uusia koneita ja tietokoneita ja mm, vähän niin kuin vitriinin puhdistamiseksi vain, mutta se ei ollut tarpeeksi. Tarvitaan merkittäviä koordinoituja ponnisteluja. On huomioitava myös kuluttajien suoja ja vero no en, sano, en sanoisi veroharmonisointi, se on vaarallinen sana, mutta kuitenkin vero oikeuskysymyksissä olisi edettävä. Kaikki pienetkin ponnistukset, joihin voimme ryhtyä, ovat aina kotiin päin, erityisesti työttömyyden aikoina. Jokainen pikkukauppa, joka panee lapun luukulle, merkitsee sitä, että kymmenen henkilöä jää työttömäksi – ja sehän tarkoittaa, että sosiaaliturvasta on ma- maksettava taas kolmelle työttömälle lisää. Ja tästähän tulee tulomenetyksiä ja ALV-menetyksiä ja vuokramenetyksiä. Tämähän on todellinen netto häviä ja sitä emme ole tarkastelleet. Meidän pitäisi olla varmasti aggressiivisempia ja tulee kyllä käyttämään kaiken mahdollisen energian tukeakseni niin tässä esittelijä ja variesittelijöitä. Mrs. Rebender, if she would Hyvä. Haluaisiko Rova Rebender kommentoida sitä, mitä on tullut tässä esiin, tai onko teillä muita huomioita, ja sitten tämän jälkeen Edustaja Mandes voisi käyttää vielä puheenvuoron. Rebenda, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Kuuntelin hyvin suurella mielenkiinnolla kaikkia näitä kiinnostavia huomioita, joita tehtiin. Olen luonnollisesti erittäin onnellinen että tämä Euroopan vähittäiskaupan toimintasuunnitelma nähdään näin positiivisessa valossa. Luonnollisesti meille tämä on sellaisen prosessin jatkoa, joka tässä valiokunnassa ja parlamentissa on saanut vahvaa tukea, ja tämä osoittaa, kuinka tärkeä vähittäiskauppasektori on. Edustaja Koratsa Wild on ollut erittäin sitoutunut tähän työhön tervehdin siis tätä lähestymistapaa ilolla ja voitte olla aivan varmoja siitä, että komissiokin odottaa tulevaa yhteistyötä. Se on tapa päästä eteenpäin. Luonnollisesti seuraamme hyvin kiinnostuneina vähittäiskaupan alalla myöskin nyt perusteilla olevan työryhmän töitä. Meillä on pyöreän pöydän keskusteluryhmä, joka pyrkii tuomaan tätä vähittäiskaupparefleksiä kaikkiin komission politiikkoihin mukaan. Minä eh, havaitsin, että edustaja de Jong haluaisi päivittää myöskin politiikkoja, jotta ne ottaisivat markkinoiden kehityksen huomioon. Luonnollisesti kaikkea politiikkaa tulee päivittää säännöllisesti. Näin tapahtuu. Otamme huomioon markkinoilla tapahtuvan. Ja minua kiinnosti kuulla keskustelua, joka koski pienkauppoja. Mielestäni on hyvin tärkeää nähdä, minkä tyyppisiä pienmarkkinoita ja kauppoja voidaan kehittää. Nyt en voi tehdä oikeutta kaikille niille kommenteille, joita kuultiin tämän värikkeen keskustelun aikana, mutta kirjasin ne ylös ja me tulemme ottamaan ne huomioon ja ottamaan ne mukaan omaankin työhömme. Kuten sanoin, meillä on myöskin komissiossa työryhmä, joka seuraa Euroopan vähittäiskauppatoimintasuunnitelman toteutumista ja myöskin he tarkistelevat sitä, tarkastavat sitä, onko tätä suunnitelmaa tarpeen päivittää. Kuultelin hyvin kiinnostuneena vapaaehtoisuuteen liittyviä huomioita ja sitä, kuinka tärkeää tämä on myöskin äh, reilun kaupan periaatteiden kannalta. Kuten tiedätte, me tällä hetkellä teimme yhteenvetoa kuulemisesta, joka liittyi vihreään kirjaan, joka käsitteli epälojaaleja menettelyjä. Saimme yli 200 vastausta elintarvike- ja muiltakin, esimerkiksi ajoneuvosektorilta. Ja nyt me arvioimme sitä, mitä meidän tulisi tehdä. Ja toteutamme myöskin vaikutusten arviointia ja pohdimme aloitteen mahdollisuutta tällä alalla. Otamme luonnollisesti huomioon myöskin keskustelun, jota teidän valiokunnassanne käytiin näistä asioista. Ja mielelläni kuulin myös sen, että tukea vapaaehtoiselle aloitteelle on olemassa. Komissio haluaisi esittää vapaaehtoista aloitetta ja samaan aikaan meillä on myöskin käynnissä vaikutusten arviointi. Tarkastelemme sitä, onko tätä vapaaehtoisuutta tarpeen täydentää. Oli hienoa, että myöskin kuluttaja lähestymistapa on tärkeä teidän valiokunnallenne ja tiet monilla tavoillahan kuluttaja on puikoissa vähimmäiskaupan kehityksen suhteen. En nyt voi kommentoida kaikkia huomioita, joita tehtiin. Tässä oli muutamia ajatuksia. Me rakennamme sen pohjalle mitä teidänkin valiokuntanne on ollut mukana luomassa vähittäiskaupan suhteen ja toivottavasti kaikki toimielimet ovat mukana niin, että näitä politiikkoja voidaan päivittää. Kiitoksia. Well, thank you very much. Paljon kiitoksia. On erittäin tärkeää, että tiedonvaihto sujuu myöskin kuulemisen ja teidän tulevan asiakirjanne kohdalla. Odotamme mielenkiinnolla sitä. Nyt annan esittelijälle puheenvuoron. Hän voisi tehdä lyhyen yhteenvedon. Dennis, ole hyvä. I shall be uh, brief, Mr. Chairman. Puhun aivan lyhyesti puheenjohtaja, koska tämä on aivan aika selvä juttu. Täällä on tehty lisäehdotuksia. tänne mukaan kestävyys, työllisyys, kuluttajanäkökohdat. En ole varmasti mi- mistään eri mieltä. On aina tärkeää tietenkin pitää kiinni näistä fyysisistä rajoista ja merkkimääreistä, mutta eiköhän nämä onnistu. Sitten aikataulusta, niin kuin ihmiset ehkä ovat huomanneet, 10.7. menee luonnos käännettäväksi, 5.9. käsitellään lu- luonnos, 10. syyskuuta kello 10 tarkistusten jättämisen määräaika tarkistusten käsitteleminen 25.9. kompromissitarkistusten käsittely. Tämähän on uutta, koska Empul, Empul siis työllisyysvaliokunta pyysi viivästystä 17. lokakuuta vasta käsitellään nämä IMKossa hyväksyminen 5. marraskuuta tämän mukaan ja täysistuntoon mentäisiin sitten joulukuussa eikä marraskuussa. Tämä johtuu siitä, että työllisyys haluaa tehdä lausuntoluonnoksen, niin on tietenkin mukavaa, että otetaan huomioon myös heidän aikataulunsa. Mielestäni on hyvä, että työllisyysvaliokuntaa kuullaan erityisesti. Ehkäpä myöskin maatalousvaliokunta voisi olla kiinnostunut asiassa tai ää, äh, ympäristö, mutta heillä taitaa olla aina kiire huolehtia muista asioista, joten me hoidamme näitä. Paljon kiitoksia. Ja kiitoksia myöskin komission edustajille ja kaikille puheenvuoron käyttäjille, kollegoille. Siirrymme nyt ähm, mietintö luonnoksen käsittelyyn koskien julkisen sektorin elinten verkkosivuston saavutettavuutta. Meillä on esittelijä Shasi Markakis sekä varjoesittelijät paikalla. Ja heidän lisäkseen itsekin käyttäisin puheenvuoron. Nyt antaisin puheenvuoron edustaja Sotsimarkaakiselle. Hän voi esitellä mietinnön. Olkaa hyvä. Talk about the importance of... Kiitos. En halua puhua asian merkityksellisyydestä enää. Siitä on puhuttu moneen otteeseen tässä valiokunnassa. Siirryn suoraan käsittelemään tuloksia varjoesittelijöiden kokouksesta, joka oli 14. toukokuuta kaikki nimet, jotka mainitsitte, olivat paikalla. Täytyy olla kovin kiitollinen varjosittelijoille erittäin hyvästä yhteistyöstä, mikä johti suoraan tulokseen, jonka esittelen teille nyt. Kollegoiden panos oli merkittävä. Yritin ottaa kollegoiden mielipiteet tähän mukaan ja huomioon. Olimme samaa mieltä ennen kaikkea sitä, että sisämarkkinalainsäädäntö on oikeusperusta, se on lähtökohta. Keskityn esityksessäni viiteen asiaan. Soveltamisala, valvonta ja raportointivelvollisuudet isävaltioille, seuraamukset kolmantena asiana, direktiivin arviointi neljäntenä ja lopuksi puhun määritelmistä. Soveltamisala ensin. Kaikilla meillä oli se tuntemus, että komissio valitsema soveltamisala oli liian kapea. Ja niin kuin komissio ehdottaa, että keskitytään vain tiettyihin palveluihin, ei ole tarpeeksi kattava. Me laajensimme soveltamisalaa kaikkiin julkisen sektorin elimiin ja niiden nettisivuihin, jotta voitaisiin pyrkiä niin, että vaiheittain sovelletaan vuoteen 2017, 2020 mennessä. Ja jos, jotta tämä voitaisiin kohtuullisessa aikataulussa saavuttaa, niin ehdotimme mallia, jossa kansallisen tai liittovaltiotason sivustot ovat 2016 saatavissa, sitten alueellisen taso 2018 ja paikallisen taso 2020. Tiedän, että päävastustus tuli paikallisen, paikalliselta tasolta. Ne ovat katettuna tässä. Heillä on tämän ehdotuksen myötä enemmän aikaa, eli vähän tätä filosofiaa muutettiin. Kiitos myös tästä komissiolle. Se auttoi ratkaisun löytämisessä ja mielestäni tämä on oikein hyvä ratkaisu, koska monissa maissa joka tapauksessa ei ole kansallisen liittovaltiotason välillä eroa ja alueellisen tason välillä, joten mielestämme suurin osa nettisivustoista on jo katettu kansallisen tason toimella. Mietinnössä menen askeleen pidemmälle ja liitteeseen tulisi lisäluettelo peruspalveluista julkiselle yleisölle, joita hoitavat yksittäiset, yksityiset instituutiot. Tämä oli suuri keskustelu, julkiset palvelut, joita hoitavat yksityiset tahot. 2020 myöskin julkisten tahojen täytyy kattaa seuraavat palvelut. Lämpökaasu, sähkö, vesi, liikenteeseen liittyvät palvelut, postipalvelut, sähköisen viestinnän verkot ja palvelut, peruspankki- ja vakuutuspalvelut, ensimmäisen, toisen ja kolmannesteen koulutus, sosiaaliturvajärjestelmät, terveyteen liittyvät palvelut ja lastenhoitopalvelut. Olemme kuitenkin ottaneet mukaan yhden poikkeuksen direktiiviin, mikroyritykset, joissa on korkeintaan 10 työntekijää. 2020 mennessä tästä näette kaikki verkkosivustot, joilla on julkisen palvelun luonne, ne täytyy olla julkisesti saatavilla. Tämä heijastaisi sitovia velvoitteita, jotka on otettu mukaan YK-sopimuksessa, joka koskee vammaisten oikeuksia. Tässä lähdetään perässä Eurooppa ei ole vielä sopusoinnussa kansainvälisten velvoitteiden kanssa, mutta tämän myötä olisi. Sitten toinen osa esitystäni, valvonta- ja raportointivastuu. Se oli toinen huomaamamme puute komission ehdotuksessa. Ja tässä oli järkevää jakaa asia valvonta- ja raportointiosiin, ja tähän tulisi kaksi eri artiklaa raportoinnista ja valvonnasta. Näin direktiivistä tulee luettavampi ja sehän mutta nämä kaksi eri asiaa erikseen. Jäsenvaltiot nimeävät ennen kaikkea asiasta vastaavan viranomaisen, joka valvoo direktiivin toteuttamista. Se on sopusoinnussa läheisyysperiaatteen kanssa. Tämä nimetty viranomainen ja jäsenvaltio pystyy vapaasti valitsemaan, mikä viranomainen valitaan, on myös vastuussa siitä, että seurataan käyttäjien jättämiä valituksia, jos ei pystytä noudattamaan verkkosivustojen saatavuuden vaatimuksia. Valitusmekanismit ovat tärkeitä, koska näin vammaiset kansalaiset, jotka tietysti ovat pääkohderyhmädirektiivissä, he voivat eh, raportoida siitä, ovatko verkkosivustot saatavissa vai ei. Järjestelmä on siis avoin ja heillä on oikeus raportoida itse asiasta vastaavalle viranomaiselle. Jäsenvaltiot ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta voidaan tiedottaa käyttäjiä ja muita intressitahoja mahdollisuudesta jättää valitus. Komissio sitten perustaa työryhmän, johon kuuluu komission edustaja ja edustajia jäsenvaltioista, jotka tietysti edustavat asiasvaltavia viranomaisia. He pitävät säännöllisiä kokouksia komission kutsusta, jotta voidaan keskustella valvonta valvonnan tuloksista ja parhaiden käytäntöjen vaihtamisen tuloksista. Tätä tapahtuu monilla aloilla. Direktiivissä sitä siis ei ollut mukana. Ja me sen tähän direktiiviin otimme mukaan. Raportointi sitten. Jäsenvaltiot raportoivat säännöllisesti komissiosta valvonnan tuloksista. Olemme valinneet sanan säännöllisesti sen sijaan, että olisi joka toinen vuosi tai vuosittain, että voimme jättää asian avoimeksi. En halua luoda byrokraattista rasitetta. Jäsenvaltiot voivat valita oman ra- raportointitiheytensä, mutta raportti otetaan julkisesti saataville valmiissa formaateissa. Näin kaikki pystyvät saamaan raportit käyttöönsä ja sitten, jos on tarpeen, niin voivat tehdä myös valituksen. Kolmas osa esitystäni niin seuraavaksi seuraamukset Tämäkään ei ollut mukana alun perin, seuraamuksia ei ollut alun perin mukana. Jäsenvaltiot asettavat säännöt seuraamuksista itse, joita sovelletaan kansallisten sääntöjen rikkomiseen. Ja ryhdytään kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin, jotta voidaan varmistaa, että seuraamukset toteutetaan. Tätä menetelmää sovelletaan jo muilla aloilla eurooppalaisessa lainsäädännössä. Neljäs osa, joka on direktiivin arviointi. Se on uusi osatekijä, jonka me parlamenttina haluaisimme lisätä. Komissio arvioi direktiiviä kolmen vuoden jälkeen, koska neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat asemassa, jossa niiden täytyy saada arviointiraportti komissiolta. Se on hyvin tärkeää, jotta voidaan nähdä, ovatko direktiivin asettamat tavoitteet saavutettu jäsenvaltioissa. Viidesosa lopettaa esitykseni määritelmät Uuden soveltamisalan mukaan, jonka olemme ottaneet käyttöön, lisäsimme uusia määritelmiä. En luetteloin niitä kaikkia, mutta haluaisin ottaa esille, mitä iskusanoja on otettu mukaan määritelmiin. Ennen kaikkea verkkosivustojen saatavuus. Mitä se nyt oikeastaan tarkoittaa? Sitten määrittelemme julkisen sektorin elimen, sitten verkkosivustot, jotka kuuluvat näille julkisen sektorin elimille, ja sitten sellaisten elimien hoitamat verkkosivustot, jotka tarjoavat julkisia palveluja. Eli halutaan tehdä ero selväksi. Sitten meillä on määritelmä avustavasta tekniikasta. Tämä on tärkeä asia, koska täytyy tarkastella ei pelkästään verkkosivustoja, mutta myöskin mobiililaitteita, ennen kaikkea identifiointi, tunnistaminen, maksuprosessit, kaikki ovat tässä mukana, kaksisuuntaiset palvelut. Sitten verkkosivustojen sisältö liittyy asiaan. Haluaisin valaista vähän asiaa. Kyseinen verkkosivusto kattaa kaikki versiot verkkosivustosta, joihin tässä direktiivissä viitataan mukaan lukien ne, jotka on suunniteltu sellaisiksi, että niitä voi käyttää mobiililaitteella tai millä tahansa muulla välineellä. Eli yritämme ottaa mukaan laitteet menneisyydestä. Haluamme sen lisäksi ottaa huomioon teknologian nykytilanteen ja tulevaisuuden. Olen tyytyväinen, että Liettua tuleva puheenjohtajamaa on ottanut tämän lainsäädännön prioriteettilistalleen. Olemme siis kovin luottavaisia, että seuraava puheenjohtajakausi 2014 alkaen saatamme lainsäädännön käsittelyn loppuun. Kreikka siis. Tehdään yhteistyötä, poistetaan esteitä internetissä niille ihmisille, jotka tarvitsevat esteiden poistamista. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia nyt. Rafal Traskowski varjoesittelijänä. Ensimmäisenä olkaa hyvä. Uh, apologize, but I have to Haluaisin speak to the AFCO committee where my... Haluaisin pahoitella, että joudun heti puheenvuoron jälkeen syöksymään AFCO-valiokuntaan, jossa minun mietintöni käsitellään. Aivan ensiksi esittelijälle suuret kiitokset. Olemme tehneet aika tiivistä yhteistyötä ja olemme pitkälti yhtä mieltä tästä filosofista, jonka mukaan pyritään tekemään tästä kertomuksesta vähän kunnianhimoisempi. Olen yhtä mieltä melkein kaikista huolenaiheistasi ja melkein kaikista ajatuksistasi, joilla voitaisiin hieman muuttaa komission luonnosta. Neljä kysymystä. Ensinnäkin määrittelmistä kun puhutaan kansallisesta, alueellisesta ja paikallisesta tasosta. Tiedän kyllä Saksan erikoistilanteen, mutta olen sitä mieltä, että jos todella ajatellaan sitä, minkä tyyppisiä ongelmia julkisilla viranomaisilla on, kun ajatellaan tätä pääsyä, niin se on, liittyy pikemminkin kansalliseen tasoon, onko se sitten kansallinen tai osavaltion taso lendereissä ja sitten paikallisella tasolla, joten en ole ihan varma, olisiko parempi tehdä vain tämä ja, jaottelu, eli kansallinen tai osavaltion tasa ja sitten paikallinen taso, koska paikallisen, paikallisen viranomaisen tasoilla on todelliset ongelmat. En tiedä, tarvitaanko oikeastaan näitä kolmea tasoa. Ehkä olisi parempi, että olisi vain kaksi. Jos on kolme tasoa, sitten ne on määriteltävä kunnolla koska sitten pitäisi käyttää näitä NUTS-terminologiaa äh, alueellista, politiik- äh, alueellista äh, politiikasta ja OECDstä. Mutta jos meillä on vain kaksi kategoriaa, niin sittenhän se on aika selvää, mitä sillä tarvitaan. Paikallinen taso on kyllä suuremmassa osassa jäsenvaltioita hyvin määritelty. Haluaisin kuitenkin tähän vielä lisätä jotakin. Tästä ollaan puhuttu rahoitettu enemmänkin. Nimittäin nämä verkkosivut, jotka on rahoitettu myös EU-varoilla, tämä olisi lisättävä tänne. Sitten raportoinnista tänne laitettiin sanaa säännönmukaisesti, mutta ehkä olisi parempi asettaa kuitenkin täsmällinen vaatimus, esimerkiksi joka toinen tai kolmas vuosi, että se olisi täsmällisempi. Voi olla, että vuosittain on liian usein, siksi laitettiin, laitettiin säännöllisesti, mutta minusta sitä, sinun pitä, sen pitäisi olla täsmällisempi. Sitten mikroyrityksistä pohdin tätä asiaa ja pyysin neuvojakin kotiin maasta, ja tämä saattaa olla ongelmallinen. Esimerkiksi kun ajatellaan terveydenhuoltopalveluja, on varsin paljon henkilöitä, jotka perustavat yrityksiä työllistääkseen itsensä. Sitten jaetaan sopimuksia ja tarjotaan julkisia palveluita tietyn elimen alla, vaikka se onkin jaettu useaan pienen yritykseen ikään kuin. En tiedä, pitäisikö nämä ottaa mukaan vai jättää ne pois. Ehkä pitäisi antaa hieman lisää aikaa esimerkiksi vuoteen 2020 mennessä. Tai sitten olisi tehtävä selväksi, mitä mikroyrityksillä ymmärretään jos kyseessä on vaikka sairaala, jo puolessa esimerkiksi tehdä niin, että sieltä, siellä toimivia yrityksiä ei pitäisi ottaa huomioon. Meidän pitäisi olla täsmällisempiä. Ensireaktioni olisi se, että ei niitä suljettaisi pois, mutta annettaisiin vähän lisää aikaa. Sitten nämä mobiilisovellukset. Viimeinen kysymykseni. Tässäkin kuulin asiantuntijoita määritelmänhän pitäisi olla mahdollisimman selkeä, se on kaikkein tärkeintä. Ja nyt on kyse siitä, että jos puhutaan mobiilisovelluksista ja verkkosivuista, joka on sopeutettu mobiililaitteita varten, niin sitten hän, niitä kutsutaan sovelluksista, niin mikä siinä on, mutta jos todella puhumme näitä mobiili sovelluksen, että jos puhutaan näistä appseista, mitä meillä on kännykässä, niin se on vähän eri asia asiantuntijat sanovat, että käytetään toista standardia. ATG-standardia pitäisi olla täsmällisiä, mitä tarkoitetaan. Jos tarkoitetaan verkkosivuja, jotka on sopeutettu mobiililaitteita varten, nämähän tietenkin pitää ottaa mukaan. Tarkoitetaanko tätä vai haluammeko ottaa mukaan myös nämä mobiililaitteille tehdyt sovellukset, nämä applications? Jos näin halutaan tehdä, niin sittenhän meidän on oltava varovaisia, kuinka toimitaan näiden standardien kanssa ja laajentaako tämä sovellettu, soveltamisalaa hyväksyttävällä tavalla ja niin edelleen. Minä haluaisin tukea sinua tässä, mutta tarvitaan yksityiskohtia. Kuten näette, nämä ovat tällaisia pikkujuttuja. Ainoa merkittävämpi oikeastaan koskee tätä kansallista ja paikallista tasoa Muut huomiot ovat vain yksityiskohtia. Mutta niitäkin olisi tarkasteltava niin, että saisimme tästä vielä täsmällisemmän. Kiitoksia. Ja pahoittelen, että joudun tästä syöksymään pois, mutta pysytään yhteyksissä. Touch, don't worry. Aivan varmasti pysymme yhteyksissä, mutta ymmärrämme, että teillä on myöskin toisessa valiokunnassa ähm, vastuuta. Nyt edustaja Garces Hammon, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnittella esittelijän Tsotsi Markaakkisia erittäin hyvästä työstä. Se tulee merkittävästi helpottamaan etenemistä kohti yhteistä ehdotusta, jossa voisi olla vahva sisältö ja täsmällinen sisältö kokouksessamme ilmaisin jo kantamme sen suhteen, että ottaisin edetä, edetä direktiivin sisältöjen osalta ja laajentamisen osalta ja olisi vahvistettava täytäntöpanon määräaikoja ja seuranta- ja valvontamekanismeja. Tässä olisi täsmennettävä, mitkä julkiset tahot vastaavat direktiivin täytäntöönpanosta ja sen seurannasta, jotta voitaisiin edes auttaa vammaisten henkilöiden ja heidän järjestöjensä läsnäoloa ja näin parantaa koko tätä direktiivin täytäntöönpanon seurantaa mietinnön osalta. Minä kannattaisin vuosittaista raportointia, niin siis tästä raportoinnista, kannattaisin vuosittaista raportointia ainakin alkuvaiheessa. Tämä on merkittävä teksti ja mitä enemmän teemme työtä sen eteen, että ensiaskeleet olisivat todellisia, niin sitä parempi se on tulevaisuutta ajatellen. Soveltamisalasta olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että olisi laajennettava luettelua, joka tässä on. Ja edelleen nämä uudet uusien verkkosivujen olisi oltava käyttökelpoisia aivan alusta asti. Niin, kun tämä luettelo, joka on liitteessä, niin, niin sekin olisi helposti käytettävä. Mitä sitten tulee tähän tasojakoon, kansallinen osavaltiotaso, alueellinen ja paikallinen, minusta nämä kansalliset ja alueelliset ovat aika hyvin määritelmää määritelty paikallisella tasolla olisi ehkä ajateltava sellaista määritelmää, jossa otetaan huomioon asukasluku mille määrälle ihmisiä web-sivut on tarkoitettu. Sen sijaan, että otettaisiin kussakin maassa vallitseva käsitys paikallisesta tasosta lukuun. Esimerkiksi yli 100 000 asukkaan alueita varten voitaisiin ottaa tietyt täytäntöönpanoajat vähän nopeammin kuin, kuin silloin, kun kyseessä on pienemmät kuin sadan tuhannen asukkaan paikkakunnat. Määrää, joista olisimme, olisin hieman mä kunnianhimoisempi, kun esittelijä, esittelijä puhuu vuosista 2018 tai 2020. Nämä ovat kovin pitkiä määräaikoja, kun ajatellaan yhteiskunnan vaatimuksia tällä hetkellä. Minä kannattaisin, että määräaikoja lyhennettäisiin 2016 tai 17 tai 18 tilanteesta riippuen. Lopuksi olen yhtä mieltä edeltävän puhujan kanssa siitä, että olisi löydettävä hyödyllisiä sovelluksia matkapuhelimia varten ja innovoivaa teknologiaa varten, joka kehittyy yhä nopeammin. Tämä pitäisi tehdä selväksi direktiivissä. Sitten liitteessä oleva luettelo. Olen yhtä mieltä esittelijän ehdotuksesta. Ehkäpä yhtä asiaa voitaisiin vielä parantaa koskien määritelmää. Esimerkiksi kun ajatellaan aikuiskoulutusta tai informaatio neuvontakeskukset, matkailu neuvontaa, kulttuurikeskuksia ja muita tällaisia, jotka eivät ole mukana. Yhteenvetona, herra puheenjohtaja, olen sitä mieltä, että varmastikin loppujen lopuksi ollaan tästä pitkälti yhtä mieltä ja tulen tekemään tarkistuksia aikanaan, mutta niissä pyritään ainoastaan parantamaan asioita, joita esittelijä on jo ehdottanut. Kiitoksia. Paljon kiitoksia näistä kommenteista. Seuraavana edustaja Engström Vihreältä, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Mielestäni tämä vaikuttaa erittäin hienolta. Todellakin. Tässä keskustelussa, keskustelussa tähän mennessä komission ajatus aloittaa rajoitusta määrästä verkkosivuja ja sitten luoda tällaista spillover-vaikutusta vaikutti oikein sympaattiselta ja sitä voitaisiin tukea, mutta minä muutin kyllä keskustelujen jälkeen mieltäni erityisesti kun puhuin EBUn Euroopan Sokeiden liiton edustajien kanssa. Heillä on paljon kokemusta tästä. Pehmeitä keinoja on 20 vuotta yritetty, ne eivät ole toimineet. Erityisesti Amerikassa uusi lainsäädäntö on tuottanut tulosta. Eli sanoinpä aikaisemmin mitä tahansa, olen nyt muuttanut mieleni ja olen hyvin tyytyväinen tähän luonnokseen. On hyvä, että se menee tähän suuntaan nähdäkseni jos saamme tarkistuksia, ne varmaankin liittyvät yksityiskohtiin, eivätkä niinkään muihin asioihin. Mats. Paljon kiitoksia. Muut varjoesittelijät eivät olekaan tällä hetkellä paikalla, joten antaisin komissiolle Illas Jakovidikselle puheenvuoron. Haluaisitko kommentoida asiaa? Olkaa hyvä. I notes the great, great uh, ambition. Olen pannut merkille suuren kunnianhimon tason. Te poikkeatte komisiologiasta, haluatte kaiken, että uskon niin kuin me uskomme, että olisi minimiluettelo strategiaa, jossa olisi heijastusvaikutuksia sitten edelleen, joka kattaisi 23-27 julkiset verkkosivut, jos siis ette näytä luottavan siihen, te puhutte kansallisesta tai muusta eurooppalaisesta alueesta ja kunnianhimoinen tavoite on. Monemmilla on kuitenkin sama tavoite. Meillä on vain minimi väliintulo Euroopan taholta tässä asiassa se mikä mielestäni on vaikeaa. Sen vuoksi minimivälintulon, äh, niin kuin sitä kutsun silver bulletiksi, on se, että miten tätä valvotaan. Olimme valinneet äh, tietyt verkkosivut, koska sitten on vähemmän valvontaa että vaatimukset kaikille juurisille verkkosivuputilille ja sitten niille tietyille, jotka lisätään yksityisellä sektorilla. Minulla on epäselvää siinä, että kuka voi valvoa todella. Olisiko vapaaehtoista valvontaa tai vai valvonta, joka perustuu valituksiin vai aloitteellista valvontaa jäsenvaltioissa, koska sitten valvonnasta tulee melkein mahdotonta. Puhutaan sadoista tuhannista verkkosivustoista. Se ei ole selvää. Tarkistusta ei käy selville, miten tämä oikeasti tapahtuu. Koska meidän odotuksemmassa meillä oli niin, että olisi hyvin tarkoin määritelty luettelo verkkosivustoja, joita valvottaisiin säännöllisesti. Onko sitten vuosittain jäsenvaltiotaholla asianmukainen vai ei, siihen en mene keskusteluun. Mutta tämä logiikka. Yhdistelmä siitä, että valvonta ja soveltamisala oli yhdistetty. Pidämme hyvinä monia muita asioita, erityisesti mobiililaitteessa, mutta varoituksen sana, kun appeja lähdetään käsittelemään, sovelluksia. Niin kuin Tchaskovski sanoi, olisimme soveltamisalan ulkopuolella, sen standardin ulkopuolella, joka halutaan sisämarkkinoille. Eli siitä poiketaan ihan täysin direktiivin perustasta, eli yhteen saatavuus äh, spesifikaatioon, tekniseen etelmään perustuva lähestymistapa. Tietysti voidaan sanoa, että mobiililaitteiden saatavuus, mutta appit sinänsä olivat ulkopuolella, koska niillä ei ole vielä de facto olemassa standardia. Eli tässä näin vaikeuden. Tietysti komission suhteen haluaisin kuitenkin vakuuttaa, että kun olette liian kunnianhimoisia, tiedätte mitä teette jäsenvaltioiden osalta, koska en halua, että tämä pysähtyisi sen vuoksi tämän asian käsittely, että erot olisivat näkökannoissa liian suuria jäsenvaltioiden parlamentin välillä, että ei mennä eh, ei pelkästään seuraavalle vaalikaudelle, vaan vuosiakin tulisi viivettä. Eli halusin vain varmistaa, että on tarpeeksi joustavuutta löytää ratkaisuja jäsenvaltioiden kanssa, mutta joka tapauksessa kaiken kaikkiaan tämä yhteinen tavoite, niin siinä mielessä sen suhteen tavoitteet ovat hyviä, joita tarkistuksessa tulee esille. I'm sorry to just pop out briefly. Pahoittelen, että jouduin poistumaan. miltä meni osa puheenvuorosta ohi. Tänä aamuna Liettuan puheenjohtaja maan edustajan kanssa. Meillä oli kokous minäkin olen hyvin tyytyväinen komission näkökantoihin. Paljon on saavutettu, mutta tämä todellakin riippuu siitä, mitä haluamme. Mitä esittelijä haluaa saavuttaa, haluammeko me lähettää vahvan poliittisen viestin, jättää tämän asian sitten seuraavalle parlamentille vai haluammeko me saada edistystä aikaan nyt ja tässä? Ja siinä tapauksessa meidän pitäisi käydä keskusteluja, tai teidän pitäisi käydä keskustelua ja Liettuan edustajien kanssa, jotta edistystä saataisiin aikaan. Minä olen tämän pohjalta käsittänyt, että tämä ei ole Liettualle ilmeisesti prioriteetti tulevalle kaudelle. Toisin kuin eräät toiset asiat, esimerkiksi turvallisuuskysymykset, joista tulemme keskustelemaan, joten teidän täytyy nyt heidät vakuuttaa, ja tämän teidän vakuuttavuutenne varaan. Haluatteko vielä tehdä yhteenvedon? Kiitoksia, kun rohkaisette minua. Liettuan puheenjohtajan suositteluun. Mutta jos jäsenvaltiot väittävät, että tämä voisi olla vaikeaa ja siihen liittyy kustannuksia, kiristävätkö he meitä, jos näin tehdään? Ja se, että sitten viivästyisi seuraavalle vaalikaudelle. Me kerromme jäsenvaltiossa sen ihmisille, jotka ovat tässä kohteena. Kerromme se heille, koska emme me ole liian kunnianhimoisia tässä. Ymmärrän ja olen kiitollinen kaikista kommenteista kollegoilta. Ymmärrän, että saattaa olla tarvetta sille, että paremmin määritellään se, mitä tar- tarkoitetaan kansallisella tai alueellisella tasolla, jos jäsenvaltiot nyt sitten olisivat niin tuntevat itsensä uhanalaiseksi. Laitetaan sitten kansallinen alueellinen yhteen ja 2016. Mutta tämä on aika myöhään monille ihmisille kiristyminen ei nyt auta tässä. Neuvottelut auttavat. Mielestäni voimme saada aikaan parempia määritelmiä niin kuin Tchaskovski, mutta myöskin Gracias Ramon sanovat esimerkiksi vuosittaisesta raportoinnista. Muuten se on jotain sellaista, mitä jäsenvaltiot halusivat että ei olisi velvoitetta raportoida vuosittain, vaan säännöllisesti. Eli on monia osatekijöitä, joissa jo nyt Tulemisen valtiota vastaan. No appien suhteen täytyy keskustella, koska ette ehdottanut, mutta nämä kaksi muuta ehdottivat, kuten komissio sanoi, tämä on sisämarkkinalainsäädännön ulkopuolella. Täytyy asiaa kuitenkin tarkastella ennen kuin jätetään tarkistuksia. Täytyy asiaa tarkastella, mutta yleisesti ottaen tietääkseni se on otettu prioriteettilistalle Liettuassa ja olen luottavainen, että tulokseen saattaisiin päästä. Malcolm, haluan, tarvitsen tässä apuasi, koska esittelijä on tietysti yksi asia. Varjoesittelijät ovat hyvinkin samalla linjalla, mutta sen lisäksi tarvitaan tietysti puheenjohtajan apua. Kiitos. Puzzle. Olen käytettävissänne joka tapauksessa varmistan nyt vielä tämän aikataulun, eli kolmas heinäkuuta tarkistusten jättämisen takaraja, sitten 25-26. Äh, äh, syyskuuta niiden käsittely ja kompromissitarkistukset 17. lokakuuta ja äänestys 27. 28. marraskuuta. Hyvä. Nyt me siirrymme seuraavaan asiaan meidän on tarkoitus käsitellä monia tarkistuksia, joita on tehty edustaja Gallon mietintöön koskien sähköistä tunnistamista. Meillä on 311 tarkistusta teidän tarkistuksenne mukaan lukien. Tämä oli melkoinen yllätys minullekin. Nyt voimme katsoa, mikä tilanne niiden suhteen on. Brändikast varjoesittelystä ei ole täällä. Edustaja Busoi. Kyllä. Setsvakakissa häntä tuuraa Engström. Minä itse. Eli nyt edustaja Gallo. Mitä mieltä olette näistä tarkistuksista? Voisinko vielä muuten tarkistaa, että Andres Sylvä on täällä komissiosta. Hän on usein ollut kokouksissamme ja hän voi antaa komission kannan. Nyt olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Eh bien, Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten tekin, minäkin olen iloinen näistä tarkistuksista, joita on jätetty tähän asetusehdotukseen, joka koskee sähköistä tunnistamista ja, ja sähköisiä luottamuspalveluita. Tästä asiasta ollaan siis hyvin kiinnostuneita. Se on selvää, en, kun olen nyt lukenut nämä tarkistukset kertalleen, huomaan, että yhteisesti pyritään siihen, että voitaisiin saattaa digitaaliset sisämarkkinat valmiiksi. Esitän tässä vaiheessa yhden huomion, nimittäin kollegat eivät ole olleet aivan yhtä tarkkoja kuin minä äh, noudattaessaan artikla 50 ja toi, koskien toimivaltuuksien jakoa tuon artiklan mukaisesti. Minä pidin siitä hyvin tarkkaan kiinni, katsoin mikä meidän valiokuntamme toimivalta. Tein vain joitakin täydentäviä tarkistuksia omaan lausuntoluonnokseeni. Ne ovat lähinnä täsmennyksiä linjaan, jonka olin tässä lausunnossa valinnut. Luulenpa, että aika nopeasti voin tehdä kollegoille kompromissitarkistuksia, erityisesti artiklaan 6, 9 ja 10, mutta en nyt mene yksityiskohtiin. Varsinkaan siksi, kun monet tarkistusten tekijöistä ei ole edes täällä salissa tänään, joten se olisi vähän vaikeaa, mutta mielelläni kuulisin kollegoita, jotka ovat paikalla ja jotka ovat tehneet tarkistuksia. Kiitän heitä etukäteen. Okay, well, as you say, I don't think there are that many people here. Paikalla ei tarkkaan ole niin monia jäseniä, mutta voimme jatkaa kuitenkin SND-ryhmästä. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Ei. Hatsimarkakis eh, Busoi, edustaja Busoin puolesta, olkaa hyvä. Herra Busoi haluaa pahoitella, että ei pysty osallistumaan keskusteluun, joka koskee Gallan mietinnön tarkistuksia. Hän halusi kiittää rakentavista keskusteluista, joita on käyty aiemminkin ennen kuin tarkistus esitettiin. Hän on jättänyt useita tarkistuksia itse ja sitten Kreutzmannin kanssa myös. Jotkut koskevat oikeudellista arvoa elektronisille sineteille. Komission teksti on vähän harhaanjohtava ja sillä voisi olla korkeampi oikeudellinen status siinä, miten sertifioidaan sähköinen. Sinne sen vuoksi herra Busoin tarkoitus haluaa välttää tällaisen tilanteen sähköisistä leimoista. Sitten sähköisten asiakirjoiden lainsäädännöllinen arvo. Halutaan varmistaa autenttisuus, mutta se voi olla lähde monimutkaistumiselle. Halutaan soveltaa samaa lähestymistapaa sähköisille leimoille, aikaleimoille, sähköisille allekirjoituksille. Sanotaan, että sähköisillä asiakirjoilla ei voi olla kieltää oikeudellista pätevyyttä vain sen vuoksi, että ne ovat sähköisiä. Silloin saataisiin parempaa oikeusvarmuutta. Sen vuoksi oikeudellinen vaikutus sähköisistä asiakirjoista, joilla on sähköinen aliokirjoitus tai leima, se pitäisi olla sama kuin paperi asiakirjalle, jossa on käsinkirjoitettu kirjoitus. Tai sitten fyysisessä mielessä painettu leima olettaen, että asiakirjoja ei voida muuttaa manuaalisesti tai sähköisesti. Täytyy myöskin ottaa huomioon, että eri palvelut ovat erilaisia ja tässä voi olla eri taso sähköisen identifioinnin vaatimukseen. Eli se data, joka on palvelun suhteen erityisen tarpeen otettavaksi mukaan. Jos vain ikä on relevantti, ei ole järkeä vaatia lisää henkilötietoja, koska data ei ole kuitenkaan hyödyksi sen palvelun yhteydessä. Sykränä pohjalla herra Busoi haluaisi esittää muutaman huomion säännöistä, jotka koskevat valvontaelimiä. Hänen mielestään on tärkeää, että valvontaelimen nimi, kuten myöskin yhteystiedot valvontaelimen henkilöille, täytyisi välittää komissiolle, mutta vieläkin tärkeämpää on, että ei pitäisi viitata tutkintaoikeuksiin, koska ne voi olla varattu viranomaisille. Valvontaelimen tehtävät määritellään asetuksessa ja tärkeää on se, että elimillä on tarvittavat resurssit toteuttaa tehtävänsä. Keskinäisestä avusta valvontaelinten välillä – Sanoisin, että niiden täytyykin vaihtaa hyviä käytäntöjä, mutta keskinäistä apua pitäisi vaatia tai pyytää vain perustelluissa tapauksissa, niin että tehokkuus varmistetaan. Kiitos. Uh, Mr. Engström. Kiitoksia, edustaja Engström. Just some brief comments. Aivan lyhyitä huomioita Kyllä nämä tarkistukset ovat erittäin mielenkiintoisia. Haluaisin palata edelliseen keskusteluun, joka liittyi hinnan käsittelyyn. Minä en... No, muotoilin tämän toisen. Minä en haluaisi tilannetta, jossa palvelut, jotka käyttävät tätä sähköistä tunnistamista, joutuvat maksamaan siitä. Jos vertaatte tavallista analogista ID koodia siitä maksetaan, mutta sitten sitä voi käyttää niin monta kertaa kuin haluaa ilman lisämaksua. Olen varma, että jos yritykset voivat veloittaa tästä tai jos raha vaihtaa käsiä se voisi johtaa tilanteeseen, jossa eräät toimijat voisivat yrittää saada hyötyä siitä, että näitä palveluita käytettäisiin mahdollisimman paljon. Ja tämä olisi järjestelmän taustalla olevan ajatuksen vastaista. Me haluamme, että näitä tunnistamisjärjestelmiä on olemassa, mutta me emme halua, että niitä tarpeettomasti levitetään. Tämä oli siis huoli, joka minulla on liittyen näihin maksuihin. Näitä muita kommentteja minulla ei tällä hetkellä ole. Kiitoksia, edustaja Ovimaja. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Periaatteessa positiivinen idea ja positiivinen hanke. Haluaisin vain sanoa täydentävästi tarkistuksista, että oikeusvarmuus on ydin, johon täytyy pystyä luottamaan – huolenaiheita ja epäryksiä, joita täällä on esitetty eri asiakirjoissa. Se on ydinkysymys. Myöskin sitten, että täytyykö tämä mahdollisuus hyväksyä sähköiseen tunnistamiseen, että sen kanssa tehdään myös työtä ja voidaanko vaatia vasta, vastausta myös. Hieno esimerkki on tietysti, että voi kirjoittautua uuteen yliopistoon ulkomailla ja myöskin laboratoriotulokset voidaan, pitäisi voida lähettää rajojen yli lääkäreiden välillä. Se on ihan positiivista, mutta yksi esimerkki, ja se on merkittävä ongelma. Meillä on Itävallassa lääketieteellinen ideakortti, Miten sitten, jos olen potilas Strasbourgissa, on tämä sitten identifiointikortti, johon liittyy vakuutus ja miten sitten siihen suhtautuvat lääkärit esimerkiksi parlamentin lääkärit eivät sitä tunnustaneet. Eli sitten kaikissa maissa ja jäsenvaltioissa se täytyy nämä asiat sitten hyväksyä vastaavasti ja käyttää ja soveltaa. Ja kiitos. Uh, thank you very much. Just... Paljon kiitoksia. Muutama oma huomio. Ähm, varjostelija Gallon puolesta. Minä olen ollut itse erittäin varovainen nyt tarkistuksissani ja keskityin sellaisiin asioihin, joilla, joissa meillä on sisämarkkinoilla ähm, eksklusiivinen toimivalta. valta asioita, joita voitaisiin tuoda sisämarkkinoille ja äm, tällainen kahdenvälinen tunnustaminen, tunnustamisjärjestelmät ja kuinka voisimme rohkaista toimivaltaisia viranomaisia viemään näitä asioita mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Tämä mielestäni on yksi ähm, sisämarkkinan valiokuntana yksi asia, joka meidän tulisi nopeasti saada liikkeelle. Tähän liittyvä ongelma on se, että vuonna 1949 meillä oli direktiivin tun, digitaalisen tunnustamisen tivi. Se oli ensimmäisiä asioita, joita minä tein itse parlamentin jäsenen urallani ja nyt olemme jälleen käsittelemässä samaa asiaa ja emme ole kovinkaan paljon edistyneet asiassa. Meillä on elektronisia järjestelmiä, mutta emme ole kovinkaan paljon rohkaiset eh, niiden käyttöön, niin meidän tulisi keskustella nyt siitä, kuinka saisimme nämä asiat eh, todellakin eteenpäin. Minkälaisia kannustimia jäsenmaille voitaisiin antaa, että ne investoisivat näihin uusiin eh, valvontajärjestelmiin? Teimme huomioita liittyen eräisiin monimutkaisiin asioihin ja kunnian kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Kollegat mainitsivat, että tämän työn tulisi olla kunnianhimoista, mutta voisimme kysyä, miksi enemmän edistystä ei ole syntynyt. Meidän pitäisi valmis, varmistaa se, että sekä tuotteet että valvovat viranomaiset sitoutuisivat työhön, jotta se saataisiin nopeasti eteenpäin. Huomasin, että edustaja Kreutzmann on esittänyt monia tarkastuksia itse ja monet niistä menevät samoille linjoille meidän tarkistustemme kanssa, joten meidän tulisi keskustella varmastikin teidän kanssanne siitä, kuinka saisimme tämän asian eteenpäin. Oliko vielä huomioita? Annan ehkä nyt ähm, herra Seeruidalle puheenvuoron. Hän voi tehdä huomioita ja sitten palaamme. Esittelee Gallon, olkaa hyvä. Um, I would like to thank the committee. Kiitoksia. Haluaisin kiittää valiokuntaesittelijöitä ja kollegoita, jotka ovat tehneet useita kiinnostavia tarkistuksia. Näyttää todella siltä, että olemme yhtä mieltä näkemyksistä koskien sitä, mihin suuntaan tämä uuden asetuksen olisi mentävä niin, että voidaan helpottaa digitaalista sisämarkkinoiden kehittymistä. Tässä mielessä uskomme, että jotkut tarkistuksista ovat hyviä ja tärkeitä. Ajatellaan oikeusvarmuutta myös tämän muodon takia ja siksi olemme valmiita tekemään työtä esittelyiden kanssa ja teidän kanssanne, kanssanne niin, että voitaisiin saavuttaa sellaisia kompromissitarkastuksia, jotka ovat tehokkaita tässä mielessä. Tietenkin teillä on joitakin näkökohtia, koskien sähköisen tunnistamisen roolia, jotka ovat eh, ehkä vähän kaukaisia komission kannasta. Toisaalta näen, että merkittävät kannat koskien tietosuojaa ja turvallisuuden tasoa kaupankäynnissä on kuitenkin asia, josta ollaan täällä yhtä mieltä. Joten tämä lupaa hedelmällistä työtä tulevaisuudessa. Kiitoksia. Mrs. Gallo. Edustaja Gallo. Eh bien, je me... Hyvä. Olen oikein iloinen siitä, että kaikki ovat optimistisia ja olen todella varma, että saavutamme tyydyttävät tulokset. Tutkin suurella kiinnostuksella kollega Busoin tarkistukset. Hän pyrkii todella siihen, että sähkö, sähköiset ja fyysiset dokumentit olisivat tässä samalla viivalla. Hän on kiinnittänyt huomiota toimia, jotka eivät ole välttämättä automaattisia, vaan myös käsin tehtyjä. Nämä tai kaikki tarkistukset otetaan kyllä huomioon. Sitten tietojen minimisoinnista. Tämä on periaate. Tässäkin haluaisin rauhoitella kollega Engströmiä. Olemme tässä kyllä tarkkana ja olemme tästä huolesta yhtä mieltä. Perehdyin myös puheenjohtajan tarkistuksiin koskien vastuukysymyksiä. Nämä ovat usein sellaisia tarkistuksia, joita kollega Schwab on tehnyt Sitten on muotoa koskevia kysymyksiä. Esimerkiksi Ranskan oikeudessa emme sano, että pitäisi tuoda todisteet siitä, ettei ole toiminut välinpitämättömästi, koska Ranskan oikeudessa ei voida ajatella mitään kielteisiä todisteita, vaan sanotaan, että henkilö on toiminut asianmukaisesti, eli sanomme toisin päin. Niin mutta nämä nyt ovat tällaisia muotoja koskevia kysymyksiä. Eikä tässä vastusta, jos huomaan, että päästään samaan tulokseen. Sitten aikataulu, siitä muistutitte. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että tämä valiokunta äänestää heinäkuussa, kuitenkin ITRE-valiokunta äänestää syyskuussa. Joten nähtäväksipä jää. Minäkin olen optimisti kompromissien suhteen. Kiitoksia. Okay, well, we look forward to hearing... Me odotamme mielenkiinnolla teidän kompromissianne heinäkuussa. Ja myöskin teollisuusvalio kunnan jäsenenä te voitte tätä ajaa tuossakin valiokunnassa, sekin on hyvin tärkeää. Oikein hienoa, hyvä paljon. Kiitoksia, kiitoksia paljon myöskin komissiolle siitä, että olitte täällä kanssamme tänään. Seuraavaksi siirrymme viimeiseen asiaan tämän päivän esityslistalla. Kyseessä on päätöslauselma esitys koskien Euroopan unionin kyberturvallisuus strategiaa, avointa, turvallista ja vakaata verkkoympäristöä. Haluaisin vain muistuttaa teille tässä yhteydessä, että tämä työ on osa informaatioturvallisuuspakettia. Meillä on asiasta huomenna kuuleminen, johon olette erittäin tervetulleet kello kolme iltapäivällä. Osana tätä pakettia komissio on luonut kattavan ei-lainsäädännöllisen asiakirjan, joka tuo selville – selvästi esiin koko strategian avoimen turvallisen vakaverkkoympäristön luomiseksi. Me olemme nyt päättäneet antaa vastauksen tähän komission asiakirjaan päätöslauselman muodossa, sillä mielestämme oli erittäin tärkeää vastata tähän komission työhön. Tämä on tietyllä tavalla samoilla linjoilla muun lainsäädännöllisen työn kanssa, mutta pääsemme ehkäpä vielä eteenpäin. Äh, Anders Schwab on luonnostellut tämän päätöslauselmaesityksen ja uskoisin, että iltapäivällä Stefan Hen tulee tämän esittelemään. Meillä on nyt päätöslauselmaesitys ja kaikki tarkistukset sitä koskien – Garces Ramon on ollut SND-ryhmästä mukana työssä. Manders, äh, niin, Hatsi Markakis puhuu hänen puolestaan, myöskin Christian Engström on ollut mukana, ja itse olen Emma McClarkinin kanssa, joka on päävarjoesittelijänä ollut myöskin mukana työssä. Joten nyt aluksi Anders Schwab, ähm, Kiitos. Haluaisin pahoitella Schwabin puolesta, joka ei valitettavasti pystynyt osallistumaan tänään. Hänen puolestaan sanon lyhyesti vähän päätöslauselmasta. 129 tarkistusta tuli. mukaan lukien Itre, Libe, Inta ja Tran valiokunnista. Afetista varmaan tulee myös vielä tarkistuksia teemasta Cyber Defense, verkkopuolustus. Schwab haluaisi kiittää tarkistuksesta kaikkia, erityisesti myös muita valiokuntia, hyvästä yhteistyöstä ja hyvin mielenkiintoisista huomioista, joita sieltä on tullut. 70 prosenttia tarkistuksista koskevat verkkorikollisuutta. Mutta jos me kaikki otetaan huomioon, niin tästä tulisi mietintö pelkästään rikollisuudesta eikä turvallisuudesta. Turvallisuusstrategia, niin kuin komission tiedonanto, sitä käsittelen, niin siinä on muitakin näkökohtia, teollisuus, puolustusmahdollisuudet, koulutus, kansainvälinen politiikka, ja ne täytyy ottaa myös tasapainoisesti mukaan käsittelyyn. Tarkistuksessa on paljon hyviä ehdotuksia mukana. Andreas on suurelta osan niistä samaa mieltä. Esimerkiksi se, että PP-kumppanuksilla on keskeinen osa, niin kuin SD ja myöskin ITRE ovat ehdottaneet, tai että tieto virtaa molempiin suuntiin, kuten Lopes Aguilar, SD-ryhmä ja Libe-valiokunta ovat ehdottaneet. Todennäköisesti samanlaisia tarkistuksia tulee myös AFETilta. Joissakin kohdissa Andreas olisi kiitollinen kuitenkin, jos saisi lisäselvitystä ja valaistusta erityisesti kompromissitarkistusten äh, tarkoituksesta, koska se on monilta on esimerkiksi tarkistus, tarkistus, äh, tarkistus 14, 41 ja 99. 99 on erityisesti kyse siitä, että haluaisiko hän, että todella jäsenvaltiot ratifioivat Budapestin yleissopimuksen vai luodaanko uusi oikeudellinen väline? EPn nimissä Schwab pitäisi parempana, että olisi milloin kyse siitä, että jäsenvaltiot ratifioisivat Budapestin yleissopimuksen. Tästä haluaisimme vähän selvitystä ja olisimme iloisia, jos tämä tehtäisiin selvemmäksi. Engströmin tarkistus sitten 19. Mitä unintentional system failures käsitteellä tarkoitetaan? Siitä Schwab haluaisi lisävalaistusta. Kompromissitarkistuksen kanssa tehdään työtä. Ja Andreas olisi iloinen, jos saisi tehdä reaktion näihin kompromissitarkistuksiin, että saadaan asia pikaisen päätökseen ja onnelliseen loppuun. Thank you very much. Uh, Mr. Ramon. Ramon. Gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan kuten minua edeltävä esittelijä haluaisin sanoa, että kyseessä on merkittävä päätöslauselmaesitys. esitys Siksi meidän onkin työstettävä näitä sisältöjä ja tarkistusehdotuksia hyvin tarkkaavaisesti. Minä olen tietenkin avoin keskustelemaan ehdotuksista niin koskien niitä tarkistuksia, jotka olen itse tehnyt ja katsoa millaisia kompromisseja voidaan löytää tietenkin niin, että otetaan huomioon se, että tämä päätöslauselma ehdotus tulee vaikuttamaan hyvin arkaluontoisiin asioihin. Tarkistukset, jotka esitin, lähtevät juuri tästä. Pyritään varmaa luotettavaan digitaaliseen ympäristöön, joilla kuitenkin taataan ilmaisunvapaus, perusoikeuksien suoja, yksityisyyden, intimiyden suoja ja tietosuoja. Ilman näitä takkeita joutuisimmekin hyvin selkkausalttille alueelle. Siksi ehdotan, että laajennettaisiin sersien alaa ja niitä otettaisiin siellä, missä niitä ei ole olemassa, siis kyseessä ovat sertit ja myös olisi saatava lisää tutkimusta, kehitystä, innovointia. Edelleen on todettu, että olisi arvioitava eroja jäsenvaltioiden välillä. Olisikin edettävä keskipitkällä aikavälillä kohti arviointisuunnitelmaa, jossa huomioitaisiin globaaleja kyberturvallisuuden standardeja, jotka olisivat neutraaleja, ISO-standardien tapaisia. On korostettu myös strategista viestintäpolitiikkaa Euroopan kyberturvallisuuden alalla kriisitilanteissa ja kun on varoitettava väestöä. Tässä haluaisin korostaa tieto- tai kyberturvallisuuskoulutusta. Mahdollisesti tarvittaisiin koulutussuunnitelmia tältä alalta ja myös valvontajärjestelmiä, mekanismeja, kyberrikollisuus ja verkkorikollisuus, verkkoturvallisuus, verkkopuolustus ovat seikkoja, joihin esitän tarkistuksia. Euroopan unionin toiminta kehys on näillä aloilla säilytettävä. Ja Euroopan unionin Yhdysvaltojen välisissä neuvotteluissa on mahdollistettava se, että säilytetään Euroopan unionin riippumattomuus ja suverenius monilla alueilla, erityisesti tietosuojan alalla. Kaikki nämä ovat eh, tarkistuksissa esille otettuja sisältöjä. Ja minulle toki sopii niistä neuvottelu ja laajojen eh, kompromissien hakeminen. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Hatsi Markakis, oliko teille vielä lisättävää? Ilmeisesti ei. Christian Engström, olkaa hyvä. Ö... Kiitoksia. Tarkistus 19. Tässä sanotaan, että kyberturvallisuutta tulee tasapainostaa korostamalla systeemin kaatumisen riskiä. Usein tilannehan on sellainen, että ongelma ei synny jostakin rikollisesta toiminnasta tai siksi, että jokin valtio joutuu kyberhyökkäyksen kohteeksi. Ongelmat johtuvat usein siitä, että jokin hajoaa. Meidän tulisi tässä pyrkiä rakentamaan enemmän kestävyyttä eri rikkoutumisalttiiden järjestelmien kohdalla. Tämä myöskin pätee tietenkin kyberturvallisuuteen, mutta se voi olla hyvin hyödyllistä jokapäiväisessä verkon käytössä. Tämä voitaisiin erittäin hyvin yhdistää nämä kaksi puolta asiasta. Meidän tulisi näihin erikoisiin kyberrikollisuus ongelmiin keskittyä liikaa ja unohtaa tavallisempia ongelmia. Ja myöskin haluaisin kiinnittää huomionne tarkistukseen 120 mielestäni. Viime viikkoina on tuotu asia esiin. Tässä komission tulisi tarkastella sellaista tilannetta, mahdollisuutta, jossa Euroopan unioni ja USA eroavat toisistaan. USA kontrolloi infrastruktuuria erittäin suuresti, myöskin luottokorttijärjestelmiä, ja tämä voi olla ongelma. Nyt sen jälkeen, kun on tullut vuotoja, joiden mukaan tiedustelu kerää valtavia määriä tietoa Euroopan kansalaisista. Tämä asia on jotakin, mitä tulisi korostaa ja myöskin kun ajatellemme, että on tiedustelutoimijoita, jotka keräävät tietoa kansalaisista, heillä on myöskin näistä operatiivisista järjestelmistä erittäin paljon tietoa. Nyt en halua mitään yritystä mainita nimeltä, mutta eräs yritys antoi tietoja operatiivisista järjestelmistä suoraan tiedusteluelimelle niin, että se pystyy käyttämään näitä tietoja hyväkseen suoraan sen vakoiluun. Mielestäni tämä on jotakin sellaista, mitä eurooppalaisten pitäisi ajatella. Kyllä minä pidän amerikkalaisista, mutta heidän pitäisi olla meidän ystäviämme eikä jotakin muuta. Meidän tulisi nyt varmistaa, että voimme olla toivottavasti ikuisesti ystävällismielisissä suhteissa ja siksi tämä on jotakin, mitä pitäisi ottaa huomioon. Ää. Paljon kiitoksia. Ehkä voin nyt puhua Emma McClarkinin puolesta. Hän on oma ryhmäni varjoesittelijä tässä ehdotuksessa. Hän erityisesti on seurannut kyberrikollisuutta, sillä hän oli Krim-alivaliokunnassa mukana ja halusi työssään tuoda tiedostavuutta koskien lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja muita tällaisia erittäin epämiellyttäviä asioita. Tämä on globaali ilmiö ongelma, johon tulee globaaliin toimeen puuttua. Välillä komissio on korostanut tätä, mutta meillä on globaaleja rikollisryhmiä ja globaalia rikollisuutta, johon täytyy puuttua yhteistyöllä ja hän tarkistuksessaan mielestäni myöskin mainitsee sen, että kulut ovat, jos lainaan tätä tarkistusta, YK on mukaan 295 miljardia Tämä on aivan järkyttävä luku. Ihmiset eivät varmaankaan ymmärrä, kuinka kauhea tilanne on. Osa tätä asiaa, kuten hän tässä tarkistuksessa 86 mainitsee, on se, että usein kuluttajille on erittäin vaikeaa nähdä eroa laillisen ja laittoman toiminnan välillä, sillä usein huijaukset tai laittomat äh, toimet ovat erittäin ammattimaisia, niitä on vaikea havaita. Tämä on toinen asia, jota pitäisi käsitellä ja tämäkin vaatii kansainvälistä yhteistyötä. Ja lopultakin hän myöskin lisäsi erään tarkistuksen Europolin eurooppalaisen kyberrikollisuuden torjuntakeskuksen suhteen. Tämä on erittäin tärkeä resurssi Äh, hänen mielestään, kun pyrimme puuttumaan kyberrikollisuuteen Euroopassa. Ja tämä on myöskin lisää kansainväliseen yhteistyöhön. Eli tässä olivat äh, Emma Klaakinin tarkistukset. Haluaisiko joku vielä käyttää puheenvuoron? Haluaako komissiosta joku käyttää puheenvuoron? Ennen kuin annan Vanha Elina uudelleen puheenvuoron. Meillä on komission edustaja. Olkaa hyvä. Uh, my, my name is Julie. Julie Ruff on nimeni. Sisäasioiden pääosastoa edustan. Home pääosastoa, eli yhtä kolmesta strategista vastaavasta yksiköstä. Kiitos puheenvuorosta. Seuraamme tiivisti keskusteluja ja esitettyjä tarkistuksia. Suurinta osaa tarkistuksista pidämme hyvänä ja yleisesti ottaen on niin, että se mitä komissio vaatii ja se mitä komissio oli paljon ehdottanut, niin siinä suhteessa pidämme hyvänä, että valiokunnan mielipide on se, että mennään vielä pidemmälle ja kehitetään asiaa sen perusteelta, mitä komissio ehdottaa. Houn pääosaston edustajana haluaisin toivottaa tervetulleeksi erityisesti tarkistukset, jotka keskittyvät verkkorikollisuuteen se, että painotetaan sitä, että meillä on tarvittavat välineet käytössä ja asianmukainen lainsäädäntökehis, jotta tähän suureen haasteeseen voidaan vastata, kuten hahmottelittekin äsken. Pääosastona voimme tietysti vain olla samaa mieltä siitä, että on tarve tukea verkkoturvallisuuskeskusta Euroopassa, jonka toiminta on juuri alkanut, ja joka on tuonutkin jo hyviä tuloksia, ja voimme nähdä, että he pystyvät käsittelemään hyvin korkean profiilin tapauksia ja hyviä ja vaikuttavia tuloksia on jo verkkoturvallisuus rikollisverkostojen purkamisessa ulkomailla. Kiitoksia, että olette täällä paikalla tänään jakamassa ajatuksenne. Edustaja Vanhanen, haluaisitko vielä käyttää puheenvuoron? Ei pelkästään johtopäätökset Schwabin puolesta, vaan ihan omassa asiassanikin kernaasti puhuisin. Schwabin nimissä iloitsen siitä, että saatiin lisävalaistusta. internetin toiminnan äh, sellaisiin vaikutuksiin tai ongelmiin, joita ei ole tarkoitettu. Mutta sitten kun yhä enemmän laitteita tulee suoraan yhteyteen arkipäiväisessä elämässämme on esineitä, joita ohjataan suoraan internetistä, niin siinä täytyy olla kitkaton toimivuus. Miten standardit voidaan sitten asettaa, että tietty toiminnallisuus, jos näin sanotaan, voidaan täytä vuoropuhelukoneiden kanssa myös verkossa niin, että on siis haluttuja väliintuloja verkon toimintaan, jos ajatellaan älymittareita, älymittausta energiatehokkuuden lisäämisessä, myöskin uusiutuvien energialähteiden osalta on yhä, tär- yhä tärkeämpää, että on kitkatonta viestintää eri laskimien välillä, koska se on kokonaisvakauden kannalta tärkeä järjestelmässä, ei pelkästään verkkoissa, vaan koko toimintatavassa. Henkilökohtaisesti haluaisin vielä tukea sitä, että tähän kiinnitetään erityistä huomiota. Ei siis kiinnitetä huomiota pelkästään rikollisuuteen, vaan myöskin näihin eh, tahtomattomiin turvallisuusaukkoihin puututaan. Sitten Engströmin viittaamaan vankilajuttuun, niin noihän tällaista ystävien kesken tehdä. Iloitsisin siitä, jos löydettäisiin järkevät ratkaisut tässä vaiheessa, jotka sitten lisäävät luottamusta kumppanina tällä toisella puolella. Haluaisin kiittää omasta puolestani ja Schwabin puolesta täydentävistä tiedoista, joita tänään saatiin. Ja seuraavana viikkoina nyt kompromissien etsinnässä Schwab myötä vaikuttaa asiaan varmasti. Uh, well, I'd like to thank, uh, Haluaisin kiittää Sabin Vähille hyvin paljon siitä, että hän johti keskustelua tänään. Me äänestämme tästä päätöslausuman luonnoksesta 8.9. heinäkuuta ja se on sitten täysistunnossa syyskuussa suunnitelmien mukaan. Paljon kiitoksia ajatuksistanne tästä asiasta. Tämä valoittaa kenttää. Toivottavasti voitte olla paikalla huomenna kello kolme iltapäivällä, kun meillä on kuuleminen näihin aiheisiin liittyen. Toivottavasti mahdollisimman monet ovat paikalla. Näin kuuleminen tulee olemaan hyödyllisempää ja sujuu paremmin. Meillä on paljon mielenkiintoisia aiheita. Paljon kiitoksia kaikille. Kävimme tänään monia asioita erittäin nopeasti läpi. Kiitoksia, että olitte niin tiiviitä ja lyhytsanaisia. Tapaamme uudelleen huomenna kello yhdeksän aamulla. Keskustelemme Anna-Maria Koratsa-Biltin mietinnöstä palvelujen sisämarkkinoita koskien. Ja sitten meillä on äänestykset 9.45.11.15. Meillä on nyt tuhat tarkistusta, josta meidän tulee äänestää, joten ottakaapa äänestyskorttinne mukaan varmasti huomenna ja jumpatkaa äänestyssormeanne. Tapaamme uudelleen huomenna aamulla kello yhdeksän. Paljon kiitoksia.